Dear colleagues, I would like to suggest that we start the meeting uh, because we have a very long agenda today. Aloittaisimme tänään, koska on pitkä esityslista ja haluaisin aloittaa kokouksen kohdasta kahdeksan. Ja tässä yhteydessä haluaisin, haluaisin toivottaa tervetulleeksi alueiden komitean puheenjohtajan Luke van den Branden, joka ensimmäistä kertaa täällä kanssamme, mutta ainakin kiva nähdä teidät. Ja ehkäpä annan heti teille puheenvuoron Olette tulleet, tullut kertomaan meille hyvin tärkeistä tuloksista ja hyvin tärkeästä selvityksestä, joka on tehty. Valkoinen kirja monitasoisesta hallinnosta on tärkeä myös tulevaisuuden politiikan kannalta, joten sen vuoksi todellakin arvostamme, että pystytte tänne tulemaan kertomaan meille. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Eh, eh, eh, Kiitoksia, hyvä Danuta. Hyvät alueiden komitean anteeksi regivaliokunnan jäsenet. On todellinen ilo olla valiokunnassanne vieraana ja hyvin mielelläni hyväksyin kutsunne. Esitelläkseni joitakin kohtia alueiden komitean valkoisesta kirjasta monitasoisesta hallinnosta ja keskustella siitä kanssanne. Kuten kaikki tiedämme, Lissabonin sopimus, joka tulee voimaan kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun institutionaalinen prosessi, uudistusprosessi laitettiin käyntiin. se se uusi toimielinten välinen tasapaino tässä tulee voimaan, jossa on sitten vahvennettua lainsäädäntö- ja budjettivalvaa parlamentilla. Toimivaltuudet, jotka auttavat ja parantavat selkeästi poliittista ulottuvuutta EU:ssa. Toivottavasti tulemme nyt vakaampaan vaiheeseen ja on aika käyttää potentiaaliaan täysimääräisesti niin, että voidaan vahvistaa eurooppalaista hallintoa. Meidän päärooli on nyt tarjota välineet sopimuksen toimeenpanoon. Uskomme, että monitasoinen hallinto on yksi näistä välineistä, joita voidaan käyttää. Ja poliitikkoina me kaikki kohtaan tällaisen paradoksin tässä, tai ehkä enemmänkin, mutta ainakin tämän. Mitä enemmän relevantiksi Eurooppa tulee kansalaistensa arkielämän kannalta, lainsäädäntövaltansa ja sen kautta, että se vaikuttaa kansallisiin strategioihin ja politiikkapäätöksiin, sitä enemmän se näyttää olevan monimutkainen ja kaukainen kansalaisten huolista. Sen vuoksi hallinto on tärkeä eurooppalaisen integraation kannalta. Monen kuukausien ajan erityisesti sen takia, että nyt on talouskriisi, eurooppalainen hallinto, sen johtokyky ja kyky päästä talouskriisistä hallintaan on ollut keskustelun keskiössä. Sitä minun ei varmaankaan tarvitse sanoa teille parlamentin jäsenet ja erityisesti valiokunnan, äh, kehitysvaliokunnan jäsenä juuri. Kun viime vuonna valkoista kirjaa aloimme valmistella Ensimmäiset kriisin aallot löivät. Ja täytyy kysyä aloitteen relevanssista itseltämme, mutta sitten totesimme aika pian, että globalisaatio juuri multihallinnon lisäarvoa lisää, koska se painottaa tätä pakottavaa tarvetta yhtenäisille ja yhteisille toimille poliittisten toimijoiden piirissä – Paikallisia alueviranomaisten poliittinen paino on tärkeä tekijä tässä ruohonjuuritason menestyksessä tulevien toimien osalta. Otetaan huomioon sitten aloitteet ja reformit, jotka määräävät eurooppalaisten tulevaisuuden seuraavien vuosikymmenien aikana. On keskeistä ymmärtää monitasosta hallintoa globalisaation yhteydessä. Vertikaalinen ulottuvuus kattaa kaiken politiikan teon paikallisesta globaaliin, globaalista paikalliseen. Siinä painottuu tämä sisäisen ja kansainvälisen politiikan yhä häilyvämpi ero ja tarve uudistaa Eurooppaa ja jatkaa integraatio- ja konvergenssiprosesseja, kun yhteisiä strategioita – kuten uusi innovaatio, ilmasto- ja työllisyysstrategia, kun niitä implementoidaan kaikkien tekijöiden, yksityisten ja julkisten, pitäisi kantaa vastuuta harteillaan, joka niille demokraattisessa yhteiskunnassa sälyttyy. Tässä tarvitaan funktionaalisempaa yhteistyötä. Sanoiko tämä nyt hyvin selkeästi? Kyse ei ole uudesta institutionaalisesta keskustelusta, jonka haluaisimme aloittaa ehkäpä monet ihmiset kärsivät odottaessaan Lissabonin sopimuksen voimaan tulee kesti kahdeksan vuotta. Kyse ei ole uudesta toimielin keskustelusta. Se on funktionaalisesta yhteistyöstä kyse, jossa täytyy olla myös joustavuutta, jotta yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja tämän avulla pystytään pääsemään uuteen dynaamiseen politiikan tekoon yhteisössä, jossa pystytään pääsemään aitoon kumppanuuteen kaikkien hallintotasojen välillä. Niin kutsuttu vertikaalinen subsidiariteetti on tässä kyseessä mukaan lukien sosiaalinen, taloudellinen, horisontaalinen kumppanuus horisontaalisen kumppanuuden puitteissa, eli monitasoinen hallinto monien toimijoiden hallinto. Nämä kaksi ajatusta täytyy siis yhdistää. Monitasoinen hallinto, hyvä puheenjohtaja ja hyvät jäsenet, jossa siis on kyse toimivaltuuksien jakamisesta, palvelee näitä perustavanlaatuisia poliittisia tavoitteita EU-ssa ja yhteisötason toimintaa pyritään vahvistamaan niissä toimissa, jotka ovat kansalaisten kannalta toiminnan keskiössä. Valkoisen paperin suositukset, niissä pyritään viemään toimia käytännön tasoa lähemmäksi ja ottamaan huomioon ne tilanteet, joita kohtaavat valitut edustajat, kun ne yhteisön politiikkaa toimeenpanevat. Ilmeisestikin teidän valiokuntanne meitä rohkaisee tällä tiellä. Mietintö paikallisesta ja aluehallinnon tasosta sanoo, että tässä täytyy hallintokäytäntöjä parantaa sekä laadullisessa että määrällisessä mielessä. Euroopan unionin komission kanssa, niin viime viikolla Baroson kanssa tästä puhuin, niin tulevina kuukausina tarjoamme suuntaviivoja tulevalle komission kollegiolle – jotta voidaan varmistaa, että valkoinen kirjamme toteutuu. Valkoisessa kirjassamme ehdotamme poliittista ohjelmaa Euroopalle, jotta Eurooppaa voidaan rakentaa kumppanuudessa niin, että eurooppalaista toimintaa vahvennetaan ja erityisesti yhteisömetodia, jonka täytyy pysyä kulmakivenä eurooppalaisessa hallinnossa. Tähän kuuluu se, että legitimiteetti, tehokkuus ja avoimuus eurooppalaisessa toimintatavassa – ne voidaan taata vain, jos paikalliset ja alueviranomaiset ovat aitoja kumppaneita mieluummin kuin pelkästään jonkinlaisia välittäjiä. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan mukaan paikalliset ja alueviranomaiset ikään kuin ylävirtaan, alhaalta ylöspäin. Ehdotamme, että kaikki strategiset yhteisreformit, niihin pitäisi yhdistää alueellinen toimintasuunnitelma, johon liittyy poliittinen struktuuri, jolla voidaan helpottaa sitä, kun implementoidaan ja hyväksytään ja arvioidaan to- toimeenpantuja politiikkoja. Ja tämä pitäisi ottaa mykään myös tiedotussuunnitelma. Suosittelemme integroituja politiikkoja, jossa on parempaa koordinointia eri hallintotosien välillä ja johdonmukainen toimeenpano sektorikohtaisissa politiikoissa, jotta voidaan ähm, synergiaetuja parantaa. Suljettuun takana ei ole oikea tapa tehdä asioita. Synergioita täytyy parantaa ja äh, painottaa. Paikalliskes- äh, aluehallintoviranomaiset täytyy saada paremmin mukaan paremman lainsäädäntötyön toimintaohjelmaan – ja tämä täytyy ottaa huomioon myös silloin, kun Euroopan lainsäädäntöä siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Painotamme sen merkitystä, että järjestelmällisesti käytetään hyväksi alueellisia vaikutusten arviointeja ja yhteisön toiminnan, toim, yhteisön toiminnan mekanismien arviointi, jotta voidaan varmistaa, että päätökset tehdään ja niitä toimeenpannaan asianmukaisilla tasoilla sopusoinnussa subsidiariteetin ja suhteellisuuden periaatteiden kanssa. Suosittelemme myös innovatiivisia ja kumppanuuteen perustuvia hallintometodeja, kuten kokeilujen ja kolmikantasopimusten käyttöä ja painotamme sitä, että täytyy kehittää alueellisen hallinnon potentiaalia yhteyksistä sopimuksiin, kontakteista kontrakteihin siis. Jatkan äidinkielelläni, jos sopii. Voorzitter, Overigens mag de... Hyvä puheenjohtaja. Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen ei pitäisi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä me lopetamme kaiken keskustelun. Siis tarkoitan tätä hallinnollista keskustelua, se millä tavalla Eurooppaa hallinnoidaan, institutionaalinen dynamiikka, Toimielinten välinen yhteistyö, kansalaisten mukanaolo eurooppalaisessa päätöksenteossa, nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joita me emme voi seuraavan viiden vuoden aikana jättää huomiota. Aivan päinvastoin ne tulevat olemaan todella tähdellisiä eurooppalaisten yhteisten toimien ja strategioiden kannalta. Tästä johtuen uudella komissiolla on kannettavanaan todella valtaisa vastuu. Ja tietysti komission jäsenehdokkaiden kuulemiset tammikuussa ja teidän valiokuntienne mukana olo tässä kuulemisessa, sillä tulee olemaan suuri vaikutus. Siinä vaiheessa, kun halutaan identifioida se, miten suuria kunnianhimoja komissiolla on. Rouva puheenjohtaja, olen erittäin kiitollinen teille tarjouksestanne ottaa meidät mukaan alue politiikasta vastaavan komission jäsenen kuulemisessa. Jotta unionista voisi tehdä tehokkaamman, on erittäin tärkeää ottaa mukaan alueelliset ja paikalliset viranomaiset kaikilla arvollaan ne voivat antaa oman panoksensa poliittiselle yhteistyölle ja kuulemisen ja toimielinten välisen yhteistyön kulttuurille. Minulle on aina ollut tärkeää se, millä tavalla puhemies Busek osoitti omaa tukeansa tässä ja olin erittäin vaikuttunut hänen vetoomuksestansa tehdä, tuoda poliittinen keskustelu lähemmäksi eri tasoja. Se, että eri instituutiot eivät ole löytäneet konsensusta menneisyydessä, on tehnyt mahdottomaksi sen, että ei ole voitu avata öö, demo, täydessä sanan demokraattisessa merkityksessä näitä keskusteluja. Ja tämän seuraamuksena kansalaiset eivät aina ymmärrä sitä, että Euroopan unionilla on merkittävä rooli globalisoituneessa maailmassa. Me emme nyt tarvitse mitään teknistä keskustelua, vaan poliittista keskustelua, joka on olennainen osa kansalaisten elämää. Tämä on mielestäni ollut yksi Euroopan heikkouksista. Tätä ei ole saatu hoidettua. Kansalliset kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten täytyy tehdä tietysti omana toimikautenaan kaikki mahdollinen löytääkseen ratkaisu tähän ongelmaan. Rouva puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Tämä valkoinen kirja on myös alueiden komitean panos Euroopan unionin poliittisen agendaan. Ja koska tämä nyt tuli todella tähdellisellä hetkellä, tulevina kuukausina Euroopan unioni täytyy luoda oma strategiansa suuriin haasteisiin, väestön kehitykseen, ilmastonmuutokseen. Muutaman päivän päästähän meillä on Kööpenhaminan konferenssi. Me tarvitsemme todellista taloudellista elpymys, elpymistä talous- ja rahoituskriisin jälkeen. Tämän lisäksi on tietysti kysymys vielä kehityksen kestävyydestä. Nämä ovat vain muutamia seikkoja, joihin meidän täytyy puuttua. Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat institutionaaliset uudistukset ja muutokset työmetodeihimme ovat erittäin tärkeitä. Tiedätte, että meillä on Euroopassa jo noin 900 kaupunginjohtaja ja pormestaria, jotka ovat sitoutuneet vuoden 2020 tavoitteisiin ilmastonmuutoksen osalta. Ja voitte olla luottavaisia sen osalta, että Kööpenhaminassa nämä 900 eurooppalaista ja tuhat yhdysvaltalaista kaupunginjohtaja pormestaria tulee yhdessä miettimään, millä tavalla voidaan laajemmalti toimia yhdessä. Alueiden komiteassa me haluaisimme olla, me haluamme järjestää ensimmäisen konferenssin hajautetusta hallinnosta. Me haluamme todella antaa tähän ilmastonmuutoskysymykseen uskottavan vaihtoehdon. Ja mitä tulee Lissabonin strategiaan 2020 jälkeen, Eurovälimeri, yleiskokous, meillä oli eilen ensimmäinen valmisteleva kokous alueellisille ja paikallisille viranomaisille heidän kokoustansa varten, joka on siis tämän Eurovälimeri yleiskokouksen yhteydessä. Nämä ovat vain esimerkkejä niistä toimista, joihin olemme ryhtyneet, jotka osoittavat, miten paljon me kiinnitämme huomiota alueelliseen yhden, yhteenkuuluvuuteen, paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön ja tarpeeseen sopeuttaa ja hyväksyä tässä makroalueellisia, makrotaloudellisia ratkaisuja, kun ajattelemme erilaisia integroituja politiikan aloja, kuten esimerkiksi meripolitiikkaa, josta olemme kaikki kiinnostuneita – Meidän täytyy kaikkia näitä yhteistyömuotoja viedä pitemmälle tulevina vuosina, jos haluamme, että Euroopan unioni saavuttaa tavoitteensa. Meidän täytyy ryhtyä myös keskustelemaan komission kanssa. Julkisten kuulemisten jälkeen saadaan varmaan konkreettisempi toimintasuunnitelma. komission tulevasta työsuunnitelmasta. Ja tietysti me olemme erittäin kiinnostuneita sen ry- viisaiden miesten ryhmän työstä, joka pohtii Euroopan unionin tulevaisuutta. Syyskuussa keskusteltiin ryhmän puheenjohtaja Felipe Gonzalesin kanssa ja silloin me korostimme, että kaikkien toimijoiden pitäisi pystyä olla mukana tässä pohdintatyössä. Haluamme löytää sopimus hyviä rakentavia tapoja tehdä yhteistyötä eri tasojen kanssa. Nämä ovat asioita, jotka ovat todella lähentä, lähellä sydäntämme. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, tässä oli vain muutamia seikkoja, joita halusin nyt nostaa esille meidän työstämme. Ja nämä heijastelevat tämän valkoisen kirjan keskeisiä kysymyksiä. Tietysti on aivan äärimmäisen tärkeää, että me saamme myös teidän näkemyksiänne, vaihtoehtoisia ehdot, ratkaisujanne, kritiikkiännekin. Olen pannut merkille, että teidän valiokuntanne on päättänyt laatia oma-aloitemietinnön Euroopan unionin aluepolitiikasta ja hyvästä hallinnosta, hyvän hallinnon käytänteistä. Toivottavasti meidän pohdintamme antavat oman panoksensa myös teidän työllenne ja toivottavasti me voimme käydä uudemman kerrankin keskustelua instituutioidemme lähentymisestä. Kiitos. Uh, thank you uh, very much, uh, Mr. President. Um, I think we are entering now in... Kiitoksia. Nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen koskien Euroopan unionin tulevaa poliittista ohjelmaa. Tässä Eurooppa 2020-paperissa joka tulee toivottavasti käsittelyyn seuraavina viikkoina, on selkeitä missioita ja tavoitteita tälle poliittiselle agendalle. Varmaan laajassa määrin yhteisiä ne ovat. Hallinto on juuri tässä keskustelussa Euroopassa ja mielestäni tämä panos, jonka saimme alueiden komitealta juuri, voi olla hyvin hyödyllinen myös meille ja siinä kun harkitsemme sitä, että miten voimme kaikki nämä kunnianhimoiset tavoitteet ohjelmassamme saavuttaa jotka ovat tietysti myös tavoitteita politiikassa. Joten kiitoksia tästä alustuksesta. Haluaisin nyt aloittaa keskustelun. Pahoittelen, mutta meillä ei ole aikaa niin paljon kuin tarvitsemme. Tämä täytyy tasan kymmeneltä tämä esitellisten kohdan käsittely päättää kello kymmenen, että puheenvuorolista menee kiinni, joten voisitteko nyt päättää, että haluatte puhua vai ette, ja sitten järjestämme tätä aikataulua sen mukaan. Herra Tremopuulus aloittaisi tässä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä näistä tiedoista, herra Van den Brande. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Eurobarometrin tämän vuotisen tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että 50 prosenttia Euroopan kansalaisista luottaa enemmän alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin kun kyseessä on heidän maansa ja Euroopan unionin hallinta. Samassa Eurobarometrin tutkimuksessa todetaan, että kansalaiset ovat sitä mieltä, että alue ja että 58 prosenttia kansalaisista eivät tunne olevansa mukana Euroopan unionin päätöksentekomenettelyssä. Millaisia konkreettisia toimia voitaisiin ajatella, jotta näille Euroopan kansalaisille voitaisiin vastata, jotta heidän odotuksiin voitaisiin vastata. Mitä käytännössä voidaan tehdä muuta kuin esittää vain hyviä käytänteitä ja hyviä, puhua kauniita puheita? Kuinka voitaisiin paremmin ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset viranomaiset? Kuinka niiden roolia voitaisiin kasvattaa? Kiitos. Uh, Lambert van Nistelrooy, please. Kiitoksia. Sitten Lambert van Nistelrooy. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme oikein iloisia siitä, että Vanne Brand on täällä meidän kanssamme alueiden komitean puheenjohtajana. Olemme sitä mieltä, että tämä hänen esityksensä monitasoisesta hallinnosta on oikein tärkeä Tämähän kuuluu keskusteluun, jota on käyty jo vuosikausia keskuudessamme. Jos ajatellaan käytän, käytäntöä, niin voidaan todeta, että tästä kaikesta voi olla paljon hyötyä. Siitä puhutaan paljon. Jäsenvaltiossa puhutaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyöstä. Meillä on myös kokemuksia Lissabonin sopimuksesta ja olemme nähneet, että jäsenvaltioiden kannat eivät ole juurikaan muuttuneet. 70 prosenttia aloitteista tehdään kuitenkin alueilla ja kaupungeissa. Eilen täällä puhuimme ilmastonmuutoksen vastustusstrategiasta. On aika vaikea ajatella, että saamme Euroopan unionilta suunnitelman, jolla, jossa kyseenalaistetaan unionia valtiot – nyt pitäisi tietää, mitä ajattelee, että mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Usein viitataan alueiden merkitykseen ja voimaan, erityisesti alueellisen kohesion puitteissa. Se on uusi tavoite. Oletteko mahdollisesti ajatelleet jotakin sopimusta mitä alueiden komiteana tästä ajattelette? Oletteko sitä mieltä, että tarvitaan aktiivisempi rooli? Eikö olisi hyödyllistä käyttää sitä oikeutta, joka teille on annettu, niin että valvoisitte sitä, että kansalaiset voisivat puuttua asian eri tasoilla tämän monitasoisen hallinnon mukaan. Kysymykseni kuuluu, olettekohan liian varautuneita, liian vaatimattomia? Ettekö ole sitä mieltä, että pitäisi mennä kohti alueellista sopimusta. Riittääkö se? Thank you. Jan Albrecht. Kiitoksia. Jan Albrecht. Se on polakki. Saattaa kyllä puhua. Pani chciałbym... E, Haluaisin kiinnittää huomiota tiettyyn elementtiin, joka on aika riskialtis. Nimittäin kriisijälkeiset olosyhteet saavat aina mieleen tehokkuuden. Jos siinä mielessä ajatellaan, niin on olemassa aika vakava tendenssi siihen, että sanotaan, että yksinkertaistaminen menetelmissä itse asiassa johtaa keskittämiseen. Tällaisia teesejä tulee esille, jos, joiden mukaan vaikeina aikoina täytyy tehdä päätökset nopeasti, mikä tarkoittaa esimerkiksi siihen, että olisi yksi hallinto. Haluaisin sanoa siihen, että ihmiset, jotka aluehallinnon saavat tekemisissä, niin hyvin ymmärtävät, että että itse asiassa alueelliset viranomaiset toimivat juuri kriisitilanteessa paljon tehokkaammin. Mutta päinvastainen teesi on aika yl- suosittu. Jos katsotaan viimeisiä dokumentteja, jotka tulevat komissiosta, ennen kuin uudet nyt valitaan, niin näyttää siltä, että hyvin suuressa määrin tällainen näkemys tulee läpi. Näkemys, jossa puhutaan esimerkiksi siitä, että sektorikohtaisuuteen täytyy mennä eikä horisontaalisuuteen. Ja tämä johtaa sitten keskittämiseen. Horisontaalisuus vaatii monitasoista ajattelua, ja on tällainen sanojen leikki, monitasoinen hallinto – harvojen kautta, se tulkitaan tällaiseksi välttämättömyydeksi, välttämättömyydeksi mikä tällaisten demarkaatiolinjojen määrittämistä itse asiassa tarkoittaa. Kaikki tekevät oman asiansa, eivätkä sitten häiritse toisiaan. Mikä voi johtaa siihen, että alueiden komitea, ihan kaikilla kunnioituksella teitä puheenjohtajakohtaan, kohtaan, vanha ystäväni kohtaan voi johtaa siihen, että alueiden komitea haluaa tällä tavalla juuri olla olemassa. Että me paikallisia alueviranomaiset teemme omat asiamme. Mutta sitten niin kun multi, monitasoinen hallinto, siihen liittyvä ajatus, sehän ei liity siihen, että kaikki tekevät omat asiansa, vaan kaikki tekevät yhdessä. Huolehtien kompetenssien erosta samaan aikaan. Tähän liittyvät uudet äh, haasteet vaativat yhteistyötä ja demarkaatiolinjojen asettamista. Samaa formulointia käytetään eri tavalla, ja siitä meidän täytyy olla tietoisia. Kiitoksia. Luke, can we ask you for the comments now? Yes, okay. okay. Voimmeko pyytää nyt teidän kommenttia? Well, uh, äh, uh, äh, Mr. Tremopoulos. Uh... Herra Tremopoulos, aivan oikein viittasitte tässä eurobarometriin. Ja ihan sivun mennen sanoen, tämä oli ensimmäinen kerta, kun meidän aloitteestamme komissio aloitti äh, eurobarometrin viidellä kysymyksellä, jotka liittyvät alueelliseen ja paikalliseen hallintoon. No, siinä meni vain noin 50 vuotta, kun vihdoinkin huomattiin tarve esittää hieman kysymyksiä 27 000 kansalaisella koska näinhän eurobarometrissä toimitaan, niin että nähtiin, mitä, miltä heistä tuntuu ja mitä he odottavat. Aivan oikein myös viittasitte tähän antagonismiin. 60 prosenttia vastanneista ihmisistä olivat vakuuttuneita siitä, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset, no minä aina sanon näin, koska tämä ei meille nyt aluekomitean roolissa kuulu, mutta on hyvä tietää, mitä mieltä ihmiset ovat. No joka tapauksessa sanoitte, että noin 60 prosenttia näistä vastanneista sanoivat, että alueelliset ja paikallisviranomaiset eivät tee sitä, mitä niiden pitäisi tehdä. No hieman äh, sävyttyneempi on tämä vastaus tai todellisuus. Eli on näin, että ne eivät tee sitä, mitä niiden pitäisi tehdä, mutta myös niillä ei ole valtaa tehdä sitä eikä mahdollisuutta tehdä. No, suurin kysymys on se, millä tavalla nyt voidaan ratkaista tämä tilanne. No ei nyt sano, että monitahoisen hallinnon käsite tulee tässä välttämättä auttamaan, mutta ihmisillä on vastassaan kaikenlaisia ongelmia ja haasteita. Ja paikallisella tasolla nähdään maahanmuuttoa, ja kun tarkastellaan työmarkkinoiden ongelmia, niin siellä nähdään nykyinen ilmapiiri Tulen vielä palaamaan tähän. Ja minun mielestäni tässä todellakin täytyy saada paikallistasolle eh, toimintamahdollisuuksia, mutta olen yhtä mieltä myös kanssani siitä, että paikallisten poliitikkojen täytyy olla myös eurooppalaisia poliitikkoja. Tässä on kyllä vielä valtaisa kuilu. Ja päinvastoin eurooppalaisten poliitikkojen täytyy olla myös paikallispoliitikkoja. Ja tässä mielessä on erittäin tärkeää panna merkille se, että Ensinnäkin me ryhdymme tähän aloitteeseen. Ja keräsimme tähän mukaan paikallisia alueellisia toimittajia. Ei pelkästään ö, asetettu sitä vastaan, mitä paikallisella tasolla tapahtuu, vaan toimittajat ovat paremmassa asemassa kohtaamaan alueelliset paikalliset viranomaiset ja todella haastamaan heidät tekemään sen, mitä pitäisi tehdä. Mutta alueelliset ja paikalliset viranomaiset tänä päivänä yhä edelleen vain ali urakoitsijoita ikään kuin Brysselin, Brysselissä tehtyjen päätösten täytäntöönpanossa, joten todellakin tässä on ehdoton tarve. Meillä on myös odotuksia ja kansalaisten valvonta tässä. Tässä on ehdoton tarve vallan saamiselle alueelliselle, paikalliselle tasolle, mutta todellakin alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden täytyy pystyä antamaan oman panoksensa. Minä halusin antaa tämän esimerkin tästä viestinnästä. Kun mainitsin valkoisen kirjan, puhuin siitä, niin en ajatellut pelkästään näitä alueellisia sopimuksia, Tämä on yksi asia, mutta silloin kun tulee joku ehdotus, niin siihen täytyy liittyä myös alueellinen ja paikallinen viestintäsuunnitelma. Olen aina hyvin hämmästynyt, kun Euroopassa kuljemme moottoritiellä, niin, niin siellä on aina näitä ihastuttavia kylttejä, joissa sanotaan, että kiitos Euroopan unionin, kiitos komission rahoituksen tämä tie rakennetaan. No nyt täytyy todellakin muuttaa asennoitumista ja täytyy tunnustaa tarve antaa oma panos yhteiselle hyvälle, yhteiselle saavutuksille. Herra van Nistelrooy Panin merkille teidän kritiikkinne ja olette aivan oikeassa. Haluaisin korostaa sitä seikkaa, että alueiden komitea on toiminut tässä. Meillä on 15 vuotta kokemusta takanamme ja viime vuonna me juhlimme Euroopan yhteisön 50. syntymäpäivää. 50-51 vuotta sitten rouva puhemies, rouva puheenjohtaja. No, Euroopan parlamentti oli vain kuuden perustajavaltion edustajien keskusteluryhmä. Ei se ollut sitä enempää kuin se. En minä tätä käytä, käytä mitenkään teko syynä, mutta 15 olemassaolovuoden aikana me olemme Akossa oppineet, että instituutioiden rakentamisprosessi on asteittaista. Siinä kuljetaan askel askeleelta ja tämä on päivittäinen taistelu, Tanner. Ja olemme erittäin iloisia tästä. Minä voin nähdä tämän täällä valiokunnassa. On todella päivittäinen taisto päästä eroon tästä eristäytyneisyydestä. Haluaisin antaa teille esimerkin tästä meidän täytyy todella kääntää maat ja taivaat, jotta saataisiin tässä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja tietysti Euroopan parlamentin kanssakin. Ja onhan aivan itsestään selvää, että me tarvitsemme tätä yhteistyötä. Minä voisin todellakin tunnustaa, että teidän kritiikkinne, herra Van Nistelrooy, osuu aivan oikeaan. Ja mitä tulee ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaamiseen, niin no, me sanoimme, että kyllähän tässä on asetettu hienoja tavoitteita, mutta täytyy tunnustaa myös, että 70 prosenttia ilmastonmuutokseen liittyvistä ongelmista keskittyy kaupunkialueille. Ruuhkat, erilaiset saastepäästöt, rakennuskannan tiheys ja niistä tulevat ilmansaasteet. Kaikki tämä keskittyy kaupunkialueille. Jos me kärsimme jos me aiheutamme 70 prosenttia ongelmista, niin meidän täytyy myös tarjota 70 prosenttia vastauksista. Ja on äärimmäisen hyvä asia, että meillä on mahdollisuus tässä tehdä näitä yhteisaloitteita – En, en nyt halua tässä uudelleen avata institutionaalista keskustelua, mutta Eurooppa kaipaa eräänlaista alueiden senaattia. En nyt avaa uudelleen tätä keskustelua, mutta tämä on ajatus, joka on muhinut jo pitkään. Todelliset aluehenkiset ihmiset sanovat, että kyllä tälle aika vielä koittaa, eikä edes 10 vuoden kuluttua, mutta 20 vuoden kuluttua. Tiedän, että jotkut Euroopan komissiossa, niin vanhassa kuin tulevassakin, ovat myös vakuuttuneita tästä. Meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla voidaan jakaa toimivaltuuksia ja valtaa. Ja mit, eri mitä tulee kohesiopolitiikkaan, niin on aivan itsestään selvää, että tietyt alueet, joilla on perustuslaillisia valtuuksia, niitä on 72-73 Euroopassa, niin tietyt politiikat, joita täytyy panna täytäntöön, niin täytyy heijastella tämä todellisuus. Sitten vaikutusarviot. Ne tulevat olemaan erittäin tärkeitä, kun halutaan miettiä sitä, otetaanko huomioon niiden kannat, joiden apu on tarpeen, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet. Viimeisten puolentoista vuoden aikana nimenomaan tätä seikkaa olemme työstäneet, koska huolimatta loistavasta yhteistyöstä Euroopan komission kanssa on varmaan tärkeää todeta tässä nyt, että komission kanssa on aivan loistavaa yhteistyötä tehty, mutta eräs seikka, josta olemme useaan otteeseen keskustelleet, on se, että meidän täytyisi olla mukana tässä politiikan määrittelyvaiheessa teidän täytyy ottaa huomioon paikallisaluehallinnon kokemukset. Ja tämä on tietysti aivan uusi elementti, jonka Lissabonin sopimus tuo mukanaan. Ja tämähän liittyy siihen, että alueiden komitea on saanut muodollisen ö, oikeuden viedä asiat ö, EU-tuomioistuimeen. No, minä todellakin toivoisin, että meidän ei pitäisi koskaan tarttua tähän haasteoikeuteen, mutta en mitenkään tässä nyt halua pettää myöskään itseäni, en ole naivi. Jos joskus päädytään nyt siihen pisteeseen asioissa, että meidän täytyy todellakin korostaa tällä tapaa sitä merkitystä, joka on alueiden ja alue- ja paikallistason viranomaisten yhteis- kanssa tehtävällä yhteistyöllä, niin kyllä me olemme silloin valmiita turvautumaan tähän tuomioistuin keinoinkin. Mutta on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät sen, että me tulemme hyvin läheltä tarkkailemaan sitä, millä tavalla sopimukseen liittyvä tosiasuusperiaate pöytäkirja pannaan täytäntöön. Ja olen vakuuttunut siitä, että valiokuntanne ja meidän alueiden komitean välinen jatkuva yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, joten vaikutusarvio on äärimmäisen tärkeää, ei, pel- ei pelkästään siksi, että tässä luodaan kauniita asiakirjoja, jotka sitten mapitetaan ö-mappiin, vaan me haluamme varmistaa sen, että nämä todella otetaan huomioon vakavasti myös paikallis- ja aluetason hallinnon uskottavuuden takia. Jos on tarpeen, niin kuten sanoin, meidän täytyy turvautua kaikki meille annettuihin keinoihin. Vastaus Winwerke, belangrike. Hyvät kollegat, nämähän ovat merkittäviä haasteita, Mutta voisimme vastata tähän kriisiin ja sen seurauksiin. On tehtävä nopeasti päätöksiä unionissa. Siksi Lissabonin sopimuskin on niin tärkeä ja on korostettava edelleen jälleen kerran, että olemme 27 valtion klubi, jonka on tehtävä päätöksiä hallinnoinnista niin, että saamme vastattua tähän kriisiin. Monet ovat pohtineet omia tavoitteita. Minä en ole koskaan puhunut minkään vaihtoehtoisen Euroopan puolesta, alueiden ja kaupunkien Euroopan puolesta. Minusta se olisi ollut aivan absurdia ja se olisi ollut karhun palvelusintegraatiolle. Ei tämä ollut mikään valinta. Hallinnon perustana on se, että voidaan jatkuvalla tavalla kunnolla arvioida tehtyjä päätöksiä ja analyysin pohjalta voidaan sitten tehdä jatkoa varten oikeat päätökset. Olemme puhuneet menettelyn yksinkertaistamisesta. Se on tietenkin keskeistä ja tärkeää. Meillä on tämä Stoiberin ryhmä, joka otti asian kantaan ja joka laati useita kertomuksia, joissa käsiteltiin hallinnollista taakkaa ja hallinnollisen taakan vähentämistä 25 prosentilla mukaan lukien siitä seuraavat kustannussäästöt. Olemme erittäin hienossa tilanteessa, jos Euroopan tasolla hallinnollista taakkaa vähennetään. Todetaan, että tuolloin jäsenvaltioille tulee uusia, uutta hallinnollista taakkaa. On, teidän puheenjohtajanne on tehnyt aloitteita. Olemme lähettäneet myös komission puheenjohtajalle kirjeen koskien alakohtaista politiikkaa, tästä kollega Albrecht puhuikin, tämä on täysin ristiriidassa yhteisöllisen menettelyn kanssa, jota te täällä emme alueiden komiteassa puolustavan puheenjohtaja Barrossa on todennut, että kyseessä on reaktio tai asiakirja, jota ei ole olemassa. Toki, mutta, mutta on kuitenkin on kuitenkin ero epävirallisen asiakirjan ja olemattoman asiakirjan välillä. Kyseessä oli epävirallinen asiakirja. Komiteana me voimme virallisesti ottaa kantaa, kun meillä on käsiteltävänä virallinen asiakirja, mutta voimme myöskin ikään kuin varhaisessa vaiheessa jo lähettää varoitusmerkin, jos nyt huomaamme, että ollaan matkalla alakohtaista politiikkaa ja protektionismia, niin on vaarana, että loitonnumme kohesiopolitiikan tavoitteista. En sano tätä ainoastaan teoreettisesti. Hiljattain olin Torinossa ja näin siellä näyttelyn, joka käsitteli Piemonten eh, alueella kohesiopolitiikan konkreettisia seurauksia. Kaikki tämä osoittaa, että meidän on hyvin selvästi sanottava, että tarvitsemme tietyn tyyppistä politiikkaa. Olen yhtä mieltä kanssanne. On korostettava uskottavuutta, mutta ei pidä ryhtyä myöskään vastavuoroisesti eristäytymään toinen toisistaan. Vaarana on, että ajatellaan, että yhden politiikan tasolta voidaan saavuttaa kaikki tavoitteet. Tämä on täysin harhakuvittelua. On myös harhakuvittelua kuvit- luulla, että, että toimielimet ovat kaikki voipia. Meidän on pohdittava todellakin tätä monitasoista hallintoa, jossa on useita toimijoita mukana. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, jos haluamme päästä tulokseen. Monitasoisen hallinnon lähestymistapa tuntuu minusta hyvältä, mutta ei sitä pitää väärin turkita. On hyvä todeta selkeästi, että meidän on suunniteltava politiikkaa, mutta ei ainoastaan niin, että koordinoidaan politiikkaa, vaan, vaan päivitetään niitä, saatetaan niitä ajan tasalle. Koordinaatio merkitsee usein, keskittämistä. Meidän on oltava hyvin tietoisia tästä. Kyseessä on politiikan eh, samalle linjalle saattaminen. Ja tähän liittyvät kaikki vastuualaiset tahot. Tästä asiasta voisin sanoa myös, että alueiden komitea sinänsä ei ole mikään tavoite. Joitakin puutteita Maastrichtin sopimuksessa varmasti oli. Tänä päivänä minusta tuntuu erittäin tärkeältä, erityisesti tässä tilanteessa, jossa Euroopan parlamentti on saanut uusia valtuuksia kaikilla tasoilla, mm, poliittisessa päätöksessä, budjetissa ja politiikassa, politiikan teossa kaiken kaikkiaan, niin on äärimmäisen tärkeää pyytää alueiden komiteana teiltä tukea. On muistettava, että että me olemme todellisia kumppaneita tuomielin tasolla – Tietenkin me kunnioitamme teidän laajennettuja valtuuksianne Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Teidän olisi käytettävä niitä, jotta poliittisesti päättäisiin eteenpäin. Kollegat, kahdelle kysymykselle, kahdelle vastaukselle aikaa viisi minuuttia, joten toivottavasti tämä onnistuu. Herra Vlasak, olkaa hyvä. Vážená paní předsedkyně, já jsem velmi rád, že v souvislosti se zástupce Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin tässä todeta, että euro, eilisen Euroopan äh, alue, alueiden komitean yleiskokoukseen äh, viitaten. Me saimme nyt äh, alueiden komitean puheenjohtajan valkoisen kirjan esittelyn. Yhteistyöhän on aina hyvä pohja toiminnalle. Eurobarometritutkimus osoittaa, että alueellisilla ja Alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat saaneet kansalaisilta suurimman luottamuksen, mutta toiset tutkimukset osoittavat, että näillä edustajilla on yleensä hyvin alhainen tiedon taso sen osalta, mitä Euroopan unioni ja sen instituutiot voivat tehdä niiden instituutioille, joten Minusta olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen ikään kuin Erasmus ohjelma alueellis- ja paikallisviranomaisille edustajille. Jean-Marie Poupé tämän esitteli edellisen parlamentin aikana. Miten, voisitteko antaa tukea tällaiselle ohjelmalle ja miten näette tällaisen ohjelman täytäntöönpano tulevaisuudessa? Parlamentissahan aina keskustellaan alueiden komitean tehtävistä ja parlamentissa on erilaisia näkemyksiä nyt tietysti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, niin sillä voisi olla ihan erilainen rooli. Ja yhdestä kohdasta haluaisin puhua. Päävaliokunta niin on sisämarkkinavaliokunta, ei siis tämä valiokunta. Ja siellä valiokunnassa on direktiivi saatu siis käsittelyyn, joka käsittelee maksuja. Se, tällaisia julkisia palveluntarjoajia käsittelee eri tavalla kuin yksityisiä. Tässä ovat erilaiset viivästyskorot kyseessä julkisella puolella kuin yksityisellä puolella. Tämä tietysti vaikuttaa paikalliseen ja alueelliseen tasoon ja mietin, että miksi ilmoituksia saadaan siltä paljon vähemmän ja näen koko ajan, että vaikutusten arviointi, tässäkin myös sellainen tehtiin, subsidiariteettikontrollista että onko siellä todellista subsidiaattikontrollia. Voisitteko te ehkä ottaa tällaisen tehtävän paperissa, niin jotain, äh, siellä oli internetistäkin asioita mukana, sehän olisi yksi mahdollisuus, että alueiden komitea verkostoituisi paremmin internetin kautta näihin viranomaisiin, että tämä vaikutusnärvi todellakin laittaa elämään. Että miten Lissabonin sopimuksen jälkeen, niin siihen ei ole antanut kukaan vastausta, että miten tämä paikallisia että se saadaan paremmin mukaan tekemään asioita. Pyydän hyvin lyhyesti. Kaksi vielä, sitten lista kiinni. Kadekki Korteslastra ja sitten loppu. Mr. Kadek. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotakin huomioita. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että alueellinen hallinnointi on järjestetty hyvin eri tavalla maista riippuen. Tämä on tosiasia jäsenvaltiot itse päättävät keskittämisen tasasta. Jotkut ovat enemmän keskittyneitä kuin toiset. Ranskan alueet eivät vastaa Saksan alueita, Bulgarian tai jonkun muun Euroopan maan alueita. Neillä ei ole samaa vastuuntasoa eikä myöskään alueellista laajuutta. Tämä on asia, joka on otettava huomioon. Emmehän voi ajatella luovamme sellaista aluepolitiikkaa, tai joudumme itse asiassa ottamaan tässä suunnittelussa huomioon tämän moninaisuuden, eikä aivan yhdessä yössä varmaankaan pysty harmonisoimaan eri maiden alueitamme. Tästä olemme varmaan kaikki yhtä mieltä. Tämä olisi aika vaikea harjoitus. Olen yhtä mieltä sitä, että meidän on pidettävä varamme siitä, että ei aseteta vastakkain kansojen Eurooppaa ja alueiden Eurooppaan. Tämä on aika tärkeä asia. Ei pidä unohtaa tietenkään alueiden intressejä hajauttamisen etuja, jonka kautta voidaan paremmin hyödyntää Euroopan varoja. Tämä on tietenkin selvää. Mutta meidän on pidettävä varamme. Meitä on 27 valtiota ja kansaa eikä alueita. Ei, ei, ei ole kyseessä alueiden Eurooppa. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti tiedän, että aikaa on vähän. Ensinnäkin haluaisin onnitella alueiden komitea ja sen puheenjohtajaa tästä valkoisesta kirjasta, monitasoisesta hallinnasta. Haluaisin aivan konkreettisen asian esittää Lissabonin strategia ja seurantafoorumi, joka on vuodesta 2006 asti ty- tehnyt työtä alueiden komiteassa. Varmaankin olette analysoineet uudistussuunnitelmat ja täytäntöönpanosuunnitelmat, jotka kaikki maat ovat esittäneet tammi-helmikuuta ennen. Komissio varmaankin laatii kertomuksen neuvoston kevätkokousta varten. Haluaisin tietää, mikä tilanne on Lissabonin strategian osalta ja jos uusi strategia tulee, minkälaisia vaatimuksia alueiden komitealla olisi prioriteettiasemassa. Kiitoksia. Well, uh, shortly, as I say that, uh, otherwise... No lyhyesti. Herra Vlasek. Tietenkin. Hyvä hallinto Siinä on kyse kumppanuudesta ja toisinpäin. Muuten 2001 vuoden jälkeen meillä on siis ollut tämä valkoinen kirja hyvästä hallinnosta komissiolta. En sano, että se nyt on outo, mutta se on vähän unohdettu ehdotus komissiolta aikanaan, joten sitäkin meidän täytyy elävöittää uudestaan. Olen varma, Tikkin Erasmus Kysymyksen ajatuksen puolella paikallistasosta herra Bobuin ajatuksesta voin sanoa, että jos te ja kun te Euroopan parlamenttina annatte rahat sen tekemiseen, minä olen ensimmäinen kumppaninne sen tekemisessä välittömästi. Mielestäni on hyvin tärkeä idea tässä kyseessä ja Minulla niin, tässä kysyttiin jo aiemmin muuten julkaisussa, jossa puhutaan monitusta hallinnosta nimenomaan tässä valkoisessa kirjassa tämä idea mainitaan, joten myös toimimme pelkästään puhu. Rovaryille. Tietenkin. niin subsidiaritinen eh, verkosto täytyy laittaa paikoilleen, jossa on 110 aluetta enemmän tai vähemmän mukana tässä verkostossa, mitä he tekevät. Eivät vaihda pelkästään ajatuksia, ideoita, vaan tarjoavat jonkunlaista uutta politiikkaa jäsenvaltiossa juuri välttääkseen ne ongelmia. Joten mielestäni se on yksi mahdollisuus, joka Täytyy löytää muitakin. Herra Kane, Kadek, on aivan selvää, että erot ovat suuria. Minä vastustan malleja, kun kyseessä on institutionaaliset rakenteet. On muita sellaisia toimia, joissa malleista voi olla todella hyötyä, mutta niistä ei ole hyötyä tässä institutionaalisella tasolla. Mutta kuitenkin Juuri tästä on kyse Euroopan unionissa. Moninaisuudesta päästään yhtenäisyyteen ja yhtenäisyys rikastuu moninaisuudesta. Sopimuksen pohjana on se, että unionin on kunnioitettava tapaa, jolla toimintaa hajautetaan. En ole täysin yhtä mieltä siitä, mitä sanoit, että joko kyseessä on kansojen Eurooppa tai alueiden Eurooppa. Minä itse olen sanonut, että en kannata mitään vaihtoehtoista Eurooppaa. Henkilökohtaisesti kuitenkin olen sitä mieltä, että, että no ei tästä varmaan mitään keskustelua aloiteta. Liittovaltio ja hallinnon, hallin, intergovernmentaalisuudesta, mutta ei, ei poliittisen unionin ydintä, johon kaikki pyrimme. Ei sitä voida identifioida joko kansojen tai alueiden Euroopan kanssa. Meidän on tässäkin liitettävä nämä toisiinsa. En usko, että pelkällä vaalla tässä toimitaan, vaan on suhteellisuuttakin ajateltava. Sitten Cortes Lastralle. Uh, eh, uh, eh, we, uh, are Lissabonin strategista. Me olemme tai meiltä on pyydetty, siis komissio pyysi meiltä näkemyksiämme, ehdotuksiamme, lähestymistapaamme seuraava strategiaa varten. No, täytyy todeta, että Tämähän oli viimeksi Göteborissa. Me keskustelimme tästä Ruotsin puheenjohtajavaltion edustajan kanssa ja tässä vaiheessa meillä on tämä viides alueellinen dialogi Palmassa 18. tammikuuta ja tuota päivää varten me valmistelemme ehdotuksiamme. Luonnollisestikin tulen toimittamaan tämän myös teille ja uskomme, että myös tulevaisuudessa Lissabonin strategia tulee pysymään tärkeänä, mutta ottaakseni tästä nyt yhden asian vain esille. Tällainen sirpaloituminen ja alakohtaistuminen, synergian puute. Nämä ovat Lissabonin strategian ö, huonoja puolia olleet menneisyydessä. Minun mielestäni ei voida tässä nyt erotella, koska mehän olemme jo tietoyhteiskunnassa. Me emme voi siirtyä tuotanto yhteiskunnasta tällaiseen, jos nyt mahdollista sanoa näin, älyyhteiskuntaan, no ainakin tietoyhteiskuntaan, ei voi silloin jättää syrjään tai leikata erikseen tästä kahdeksatta tulevaa, tulevaa kahdeksatta tutkimuksia tieteen puiteohjelmaa. Meidän täytyy todella etsiä tässä synergiaa, liittää kaikki yhteen, löytää globaali strategia, koska vasta silloin me voimme saavuttaa tavoitteitamme. Minä tässä toteaisin, että vuonna 2005 Wim Kok jo varoitteli siitä, että me emme ikinä saavuta tavoitteitamme, jos me emme toimi tällä tavalla synergian kautta. No, tämä oli ensimmäinen kommenttini, mutta tietysti tulen myös oman asiakirjamme teille toimittamaan. Kiitoksia paljon tästä. Ihan kokoavasti haluaisin sanoa, että on selkeää, että monitasoinen Eurooppa ei ole myytti, on viitteitä siitä, että se todella sellainen on, ja meidän pitäisi olemasta puolustuskannalla, ja ne, joiden mielestä Euroopalla olisi varaa sulkea pois paikallisen aluetaso, heidän pitäisi perustella se, eikä meidän sitä tarvitse perustella sektorilliseen fragmentoituneeseen ja keskitettyyn. Jos mennään Eurooppaan, niin se olisi taloudellisesti tyhmää ja poliittisesti hyvin vaarallista, joten meidän pitäisi haaste ottaa hyvin vakavasti. Kiitoksia, että tulitte ja Dear colleagues, we now go to point number seven, which we couldn't do. Uh, Mennään kohtaan seitsemän, jota eilen ei saatu käytyä läpi. Julkisia hankintoja koskeva viimeisin kehitys. Esittelijä on herra Vlasak. Ehkä vääntäisin antamalla teille puheenvuoron. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, veřejné zakázky. Puheenjohtaja. Jul- Kysyt häneltä ei ole mikään uutuus Euroopassa. Ja olet varma, että muistatte, että ihan alussa monet kaupungit halusivat rakentaa kaupunkien verrat muurit ja niin edelleen. Ne eivät kaupungit sitä itse, sitä itse tehneet, vaan oli toimittajat, joten tietysti näistä prosesseista on päästy yli, mutta nyt on korkea aika ajatella uudelleen näitä prosesseja julkisista hankinnoista, joten haluaisin alussa neljää kohtaa ehdottaa, joihin pureutuisin mietinnässäni ja mielelläni kuulisin teidän kommenttinne ja ideanne. Ensimmäinen osa-alue, ja olen varma, että tämä, tästä olemme yhtä mieltä, on yksinkertaistaminen, minun pitäisi julkisia hankintoja yksinkertaistaa Avoimuutta pitäisi lisätä. Äh, hallintoprosessin pitäisi olla yksinkertainen. Rahoitus ja hallinnointirasitetta pitäisi vähentää molemmilla puolilla palvelun tarjoajien ja pyytäjien välillä. Sitten julkiset hankinnat ja Euroopan varat, avunsaajat ja ne, jotka prosesseja aloittavat, eivät pääse käsiksi hallinnollisiin asioihin. Monet selvitykset osoittavat, että prosessi itsessään, kun prosessi aloitetaan, ja hallinnolliset toimet, joihin täytyy ryhtyä, niin se on se riskialtteen vaihe. Tietysti voidaan projektimanagereita kouluttaa, konsultoida – logistisia ohjelmia voidaan ottaa käyttöön, software-ohjelmia ja niin edelleen. Seuraava osa-alue, josta haluaisin puhua, ovat julkiset halkinnat, jossa yksityinen sektori otetaan mukaan, eli tämä yksityinen julkinen kumppanuus, PPP. Pitäisi päästä eroon epävarmuustekijöistä – joita on sekä kuntapuolella että yksityispuolella. Siinä kun ne eivät ymmärrä oikeudellisia puitteita, joissa toimitaan, joten todellakin tämä on huolenaihe. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa oli monia ongelmia vesi- ja jätevesihuollossa. Ja vielä yksi osa-alue, josta haluaisin puhua, on kilpailuttamisen asia. Tiedätte, että monet paikallisalueilla hallinnot, heillä on omat yksikkönsä, jotka palveluja tarjoavat. Esimerkiksi yhtiöt, jotka liikennepalveluja tarjoavat. Täytyy olla siis tarjouskilpailu ensin ja sitten annetaan projektit parhaalle tarjoajalle. Joten näitä asioita pitäisi myös käsitellä. Lopuksi haluaisin sanoa, että avoimuus, valtavirtaviivaistaminen, niitä kaupunginjohtajamme ja valvohallinnon edustajat arvostavat kovasti, joten ki- odotan kovasti kommentteja. Uh, Kiitoksia muistuttaakseni, että tämä on vain ensimmäinen keskustelu. Tammikuussahan sitten, kun mietintö esitellään, rekivaliokunnalle keskustelimme uudelleen, joten tänään ei tehdä mitään päätöksiä. Ensimmäisen listalla on Rova Ryyle. Ich bin ja die Berichterstatterin. Minähän otin puheenvuoron selvittääkseni, miksi sisämarkkinavaliokunta on, miksi teemme sillä oma mietinnön tästä. Julkisissa hankinnoissa on suhteellisen suuri luku valituksia – valitusmenettelyitä 2007 on myös tuomioistuimen päätöksiä tullut siitä aika paljon, joten siksi valiokunta on sitä mieltä, että konsolidointiin on tärkeää päästä, jotta voidaan tehdä selväksi, että mikä oikeustilanne, oikeusperusta, oikeusturvallisuus, oikeusturva tässä on kyseessä. Toisaalta on kyse kuntien välisestä yhteistyöstä keskenään. Hamburgin Stadtwerken asiassa on toimistomien päätös, että sikäli kun jos peruspalvelut järjestetään niin, että siinä ei ole yksityistä pääomaa mukana, niin sitten voivat itse päättää, että missä oikeusmuodossa nämä palvelut tarjotaan, järjestetään. Kuntien yhteistyön muoto on siis vahvistettu tuomioistuimen toimesta. Sitten ppp kumppanikista on myös tuomioita Siinä on selkeä, että yksi kilpailutus äh, riittää, ei tarvita toista ja on hyvin monia tuomioistuimia siitä kysymyksestä, että, että mitkä ovat palveluntarjontaluvat. Siinä on tärkeää äh, selvittää perusteet, että miten voidaan antaa komissiollekin viitettä siitä, että 2010 komissio keskivälin arvioinnissa – julkisissa hankinnoissa ja niille liittyvissä palvelu- äh, selvittää enemmän avoimuutta joka tapauksessa ja prosessien yksinkertaistamista. olen Estilän kanssa täysin yhtä mieltä ja ennen kaikkea meidän puoleltamme täytyy painottaa, että mitkä osa-alueet tuomioistuimen kautta ovat selvitetty, missä oikeusaukkoja on täytetty ja missä on selkeä asia. Sitten toinen asia missä on paljon tällaista softlaata, vihreät hankinnat. Tässäkin konsolidointiin pitäisi päästä, että parempi koordinointi komission sisällä olisi eri yksiköiden välillä, jotka julkisista hankinnoista tekevät, että tämä on yksi web-sivusto, saisi paremman yleiskatsauksen ja myöskin kriteerien osalta sosiaalinen ekologiset hankinnat, siinä enemmän oikeusturvaa pitää saada erityisesti sosiaalisella alueella, mukaan kuukausien ajan odottaa komission käsikirjaa. Toivottavasti tämä käsikirja ohjekirja saadaan nopeasti, että kunnillakin olisi enemmän tässä sosiaalisesti vastuullisessa hankinnossa enemmän oikeusturvaa ja enemmän oikeusturvaa, selkeyttä ja menettelyyn yksinkertaistamista. Sitten Simon, Simon Saamen. Hyvät kollegat, liittyen Rova Ryylän sanomaan, on tärkeää painottaa sitä, että oikeusturvaa luomme, että, että käsittelemme aluekehityksen kannalta tätä mietintöä. Tässä oli tilintarkastustuomioistuin men raportti hyödyllinen, kun katsotaan, että mitä ongelmia on rakennerahastojen, on, mitä se ongelmia siellä on. Täytyy mitä johtopäätöksiä tästä pitää tehdä, että toimeenpanossa, näiden rahastojen toimeenpanossa ei ole, joita nykyään on. Kun katsotaan näitä lukuja, 43 prosenttia projekteista on virhe, niissä on virheitä, joten sitten on tärkeää, ei syytetä siitä, että se haluaisi tehdä tahallaan virheitä, vaan tämä pointti, josta Rova Ryylikin puhui ja otti esille, että usein on ongelmia, jotka tietämättä aiheutuvat, kun on epävarmuutta. Se tekee tärkeäksi sen, että kohesiopolitiikan toimeenpanossa, rakennerahastojen toimeenpanossa täytyy miettiä sitä, että mitä apuvälineitä voidaan antaa näille ihmisille. Ehkäpä myös voidaan antaa, miten kunnille voidaan antaa oikeusturvallisuutta niin, että oikeusturvaa niin, että toimeenpanossa rakastusrahastosta niitä voidaan toimeenpanna paremmin ja virheettömämmin. Edustaja Frein. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua siitä, mistä edellinen puhui ja puhui. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin tässä on paljon kaikenlaisia päätöksiä eri aloilta. Mitä tulee ilmastonmuutokseen, ihmisten auttamiseen, ympäristön suojeluun, kaikki tämä täytyy ö, kyllä kattaa, mutta tässä on paljon määräyksiä ja tämä on tehnyt erittäin hankalaksi julkisviranomaisten, julkisten ö, kilpailujen järjestämisen ja kilpailuttamisen järjestämisen ja sataprosenttinen onnistuminen on erittäin vaikea sieltä. meidän täytyy myös tehdä korjaavia toimia tässä. Minä uskon, että ajattelen tässä niin paikallisia, alueellisia kuin kansallisiakin yrityksiä, yhteisöjä. Jos tätä nyt yksinkertaistettaisiin, niin kaikki voitaisiin panna täytäntöön EU-lainsäädännön mukaisesti – Tällä tavalla rakennerahastot voisivat toimia paremmin ja ongelmia olisi vähemmän. Ihmiset eivät yleensä tee näitä asioita tahallisesti, virheellisesti, vaan usein tapahtuu niin, että he eivät tiedä asioista ja asiat eivät ole mitenkään avoimia läpinäkyviä, joten näissä tulee virheitä. Joten me emme välttämättä tarvitse mitään aivan täysin uutta lainsäädäntöä, vaan meidän täytyy muuttaa nykylainsäädännön muotoa niin, että se on selvempi, avoimempi ja helpommin täytäntöön pantavissa. Ei mitään uutta rakennetta, vaan annetaan tälle semmoinen asianmukainen rakenne. Kiitoksia, herra Gurmanis. I would like to say two things. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kaksi seikkaa tässä tuoda esille. Ensinnäkin varoista. Jos tarkastellaan eurooppalaista aluekehitysrahastoa ennen kriisiä, puhun siis rahoitusnäkymistä 2000-2006, niin ensimmäiseksi voidaan todeta se, että kaupunkialueihin käytetyt varat eri ohjelmien kautta kyllä tässä ovat jääneet jälkeen, joten yleisesti ottaen näiden ohjelmien tulokset ovat heikommat kuin kokonaisuudessaan aluekehitysrahasto on tulos. Ja tässä puhutaan noin 83-4 prosentista. Budjettivaliokunta joskus, kun puhuu näistä varauksista, niin jäsenvaltiot pyytävät varoja kaupunki, kaupunkisuunnattuihin toimiin. Mutta näitä ei anneta. Ja miksi näin on? Tätä täytyy analysoida. Täytyy. Tähän päivään mennessä ei ole mitään arvioita tästä, ei mitään tutkimuksia. Toinen seikka on erittäin konkreettinen tässä. Me puhumme yhdestä toimista. Ajatellaanpa vaikka sitä, että joku kaupunki yrittää käyttää varoja parantaakseen energiatehokkuutta. No, no meillä on paljon ohjelmia, joiden Tarkoituksena on saada enemmän varoja tähän niin, että voidaan esimerkiksi eristää paremmin taloja ja saavuttaa suurempi energiatehokkuus, käyttää vähemmän lämmitykseen myöhemmin sitten varoja. Ja tämä homma ei nyt vain toimi yksinkertaisesta syystä. Pienet yhteisöt, kotien omistajat, kerrostalojen asukkaat, heidänkin täytyy oma yhteisrahoitusosuutensa antaa tähän. Ja näinä päivinä, kun pankit eivät mitenkään mielellään lainahanoja availe, niin ei näihin kerrostaloihin saada lainoja. Jo loppujen lopuksi sitten tämä yhteisrahoitus ei onnistu, vaikka sitä vaaditaan näiden ohjelmien toteuttamiseksi. Ja silloin kaupunkien täytyy sitten keksiä jotain muuta. No mitä se joku muu voisi olla? Kenties näitä varoja käy, voidaan käyttää kouluja ja sairaaloja varten esimerkiksi, mutta tämä nyt ei myöskään ole niin helppoja, koska kun tarkastellaan, ää, miten näitä varoja käytetään, niin ne on suunnattu yksityiskotien ja kerrostalojen auttamiseksi. Minun mielestäni tässä täytyy olla joustavampia, koska loppujen lopuksi muuten tässä energiatehokkuus kärsii. En minä nyt näe mitään suurta eroa, onko kysymys kouluista vaiko yksityisten omistuksessa olevista, olevista kerrostaloista, kunhan energiaa säästyy. Tärkein asia, jota minä haluaisin tässä korostaa nyt, en tiedä, täällä on sanottu, että tämä on oikeudellinen ongelma. Joissakin maissa tätä yksityisen ja julkisen sektorin välistä kumppanuutta ei oikein ole. Joissakin on ongelmia yhteisrahoituksessa, mutta loppujen lopuksi on varsin selvää, että tämä ohjelma, Urban ohjelma, toimii huonommin kuin mitä se voisi toimia. Tämä on yksi analyysi, jota me olemme pyytäneet tekemään – meille. Eikä tällä, näillä huonoilla tuloksilla ole mitään tekemistä kriisin kanssa. Ei kriisiä voida niistä syyttää, koska nämä ongelmat olivat olemassa jo ennen kriisiä. Ja sitten kun me saamme tämän analyysin, niin voidaan päättää, että pitääkö meidän jatkaa samaan suuntaan, mihin ollaan oltu menossa, koska yksi mahdollisuus on jakaa osa näistä Urban-ohjelman toimista, niin kuin esittelijä meille jo kertoikin. Ja me todella tarvitsemme tämän ohjelman lisäarviointia. Kiitos. <coughs> Kiitoksia, herra Albrecht. The public procurement, I would like... Ei täällä nyt ole paljon tekemistä julkishankintojen kanssa. Urban Intergroup haluaa antaa lisää kaupungeille, koska se ohjelma on tehokas. Se on yksi tehokkaimmista Euroopassa. Kenties joskus ongelmiakin on. Mutta mitä nyt tulee näihin julkishankintoihin, niin meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että budjetin valvonnassa, kun keskustelimme tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta, er- niin se hyvin selvästi osoittaa, että kaikista tärkeimmät ongelmat juontavat juurensa julkishankintoihin. Me emme ole vuosikertomuksen johtopäätösten kanssa pitkältikään yhtä mieltä, mutta ongelmia on julkisissa hankinnoissa ja olen iloinen kuullessani, että niin kuin täällä juuri mainottiinkin joidenkin varojen osalta, meidän täytyy ensinnäkin kuulla, mikä on tilintarkastustuomioistuimen näkemys tästä, koska todelliset ongelmat, ajatellaan nyt vaikka valintakelpoisuutta ja julkisen ja yksityisen kumppanuutta, suunnittelua, investointipäätöksiä, investointiprosessia. Me tiedämme, miten hankala tämä on. Ongelmana on myös se, pitäisikö yhdenmukaistaa kaikki julkishallinnoissa ja pitäisikö meidän kaikilla tasoilla pienitä yksityiskohtaa myöten soveltaa samoja sääntöjä vai pitäisikö tietyllä tasolla sitten ö, pysähtyä ja sanoa, että tästä eteenpäin kansalliset säännöt pätevät? Ongelmana on se, että meillä on tällä hetkellä kansallisessa ja eurooppalaisessa julkisen, julkisten hankintojen lainsäädännössä eroavaisuuksia. Ja seuraavaksi sitten tilintarkastustuomioistuin sanoi, että tässä on nyt virhe. No kenen virhe se on? Tässä on väärinkäsityksiä näiden kahden tason välillä, joten haluaisin ehdottaa esittelijälle, että nyt todellakin mietittäisiin hyvin huolella tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta ja päätetään sitten, että halutaanko, että Euroopassa kaikki yksityiskohdat jopa kynien hankinta samanlaiseksi julkishallinnon lainsäädännössä? Vai jossakin kohdassa pysähdytäänkö ja sanotte, että tämä on nyt teidän vastuullanne, voitte tehdä sen niin kuin parhaaksi näette? Ensin, ensin täytyy analysoida tuomioistuimen päätöksiä ja sitten tehdä poliittinen päätös siitä, mitä me todella haluamme, koska muuten tästä tulee ihan sekasotku ja yhä vain virheiden määrä lisääntyy eikä suinkaan vähene. Kiitoksia. Shankei. Uh, thank you very much. I think uh, the last... Kiitoksia. Täällä eräs puhuja erittäin tärkeitä asioita mainitsikin jo. Julkishankintojen yksinkertaistaminen, uh, varmuuden parantaminen ja avoimuuden parantaminen. Ja mainittiin myös, että monilla paikallisilla toimijoilla on omat julkishankintajärjestelmänsä. Niin vasta äskettäin tässä tapasin erään toimijan, joka oli esittänyt 5 miljoonaa alemman tarjouksen kuin voittanut tarjous. Näyttää siltä, että tällainen käytäntö on kuitenkin laajalle levinnyt Euroopassa – jos näin on, niin mitä tälle nyt sitten voitaisiin tehdä? Obermeier, please. Danke, Frau Vorsitzende. Wir haben... Äh... Yksiä, puheenjohtaja. Edellisessä keskustelussa puhuimme paljon kuntien rakenteesta ja alueista. Aiemmat puhujat jo mainitsevat tällä lailla tärkeän asian – kunnat ovat niitä tahoja, jotka huolehtivat julkisista palveluista ja kansalaisten elintasosta. Meidän on yksinkertaistettava tilannetta. Jos haluamme kehittää unionia, meidän on jatkettava työtämme. Ne, joilla on paljon työtä, mitä tulee elinlaatuun erityisesti,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 sanottiin, että tarvittaisiin luetteloita ja yksinkertaistamista. Tämä menee toki hyvään suuntaan, mutta annan yhden esimerkin. Kunnallispolitiikassa yritän aina valita parhaan, mutta paras tarjoaja usein ei ole halpa. Ja toisinpäin myös, noin halpa voi olla paras. Tuloksena sitten, tai tulos ei ole aina onnekkain. Tämän kanssa kunnat aina kamppailevat. Vielä yksi asia, proseduraalikysymys. Mitä siihen tulee? On vaikea vakavasti valmistautua kokouksiin, kun asiakirjat eivät ole saatavilla. Näin oli esimerkiksi eilen. Aamulla ei ollut vielä internetissä eilisestä kohdasta papereita, joten pyytäisin, että dokumentit saataisiin käyttöön ajoissa. Comments, I see there's no... Kiitoksia kommentista näin, että ei ole puheenvuoropyyntöjä. Haluaisin vain sanoa yhden asian. Uskon, että tämä on erityisen tärkeä mietintö regivaliokunnan näkökulmasta. Ja arvostaisin kovasti, jos kaikki kollegat, jotka puhuivat ja ottivat esille perustavanlaatuisia kysymyksiä mielestäni sen tavan kannalta, jolla julkisia hallintoja mikä sen osuus on että Nämä kaikki kommentit, jotka, että herra Vlasak saisi nämä kaikki kommentit, jos teillä ehdotuksia Haluaisin vielä yhden asian sanoa painottaakseni sitä, mitä jo, jotkut kollegat jo mainitsivatkin, että todellakin julkisten hallintojen osalta tässä maksetaan poliittista hintaa, jota ei pitäisi maksaa yhteisöpolitiikan osalta, koska useimmissa tapauksissa, kun, joissa jossa julkisten hankintoja koskevia lakia rikotaan, niin sitä katsotaan sillä tavalla, että tilintarkastajat komissiosta tai tilintarkastustuomioistuimesta tulevat ja sitten politiikan projektien tarkastamisen kautta huomaavat, että direktiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä julkisen hankintojen osalta ei ole tehty asianmukaisella tavalla. Ja on vuosien ajan. Ja vasta kun kohesiopolitiikka tulee kuvan mukaan, niin asia huomataan, joten joku ei tee tehtäviään. Tämä ei voi olla mitään lainkäyttöpolitiikkaa sillä tavalla kuin se nyt on, koska sitten se yksilöidään ja yhdistetään politiikan heikkouteen, heikkouksiin, eikä, eikä se, se usein liittyy tähän siihen, miten julkiset hankinnot toimivat yleensä jäsenvaltioissa. Ehkä pitäisi vaatia, että komissiossa niin, että nämä täytyy paremmin toimittaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun siitä niin suuri osa julkisista hankinnoista on budjetissakin. Tämä keskustelu pitäisi aloittaa Koska hinta, jos ei tehdä niin, niin poliittinen hinta on liian korkea. Toivottavasti näkyy myös miten, Jos enempää kommentteja ei ole, niin tammikuuta odotamme, että mietintö teiltä tulisi ja nyt voimme siirtyä. Niin, herra Vlasak. <laughs> niin, olette oikeassa. Herra Vlasakille vielä puheenvuoro. Lovo, ja bych všem chtěl poděkovat za... Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kommenteistanne. Minä todellakin olen yhtä mieltä kanssanne ja henkilökohtaisesti pidän kovasti tästä prosessista, jossa vastuuta jaetaan paikalliselle tasolle, koska paikallisella tasolla tiedetään, millä tavalla voidaan käyttää näitä varoja. Me tiedämme nämä, tunnemme nämä Yhdysvaltojen apurahajärjestelmät. Siellä tietysti halutaan tietää, onko tavoitteet saavutettu vai ei, mutta ei ole mitään väliä sillä, onko kynä sininen vai punainen. Move to points. Kiitoksia. että haluaisin siirtää kohtaan kolme esityslistalla puheenjohtajailmoitukset, jotka liittyvät koordinaattorien kokoukseen eiliseltä. Haluaisin kertoa teille päätöksestä, jotka tehtiin koordinaattoreiden kesken eilen. Oli yksi lainsäädäntömietintö, joka piti jakaa IPA-väline joka annettiin EPP-ryhmälle ja odotamme sen henkilön nimeä, joka sitten olisi mietinnön valmistelusta vastuussa. Sitten keskusteltiin komission nimitetyn komission ehdokkaan kuulemiselta 11. päivää ja tammikuuta alkaen ajateltiin kuulemistilaisuuksia. Todennäköisesti viikonloppuun se painottuisi, mutta sitä ei ole vielä päätetty koordinaattorin kanssa tuli esille se ajatus, jota tuettiin, että olisi ylimääräinen koordinaattorin kokous ennen kuulemisia, se yritetään riippuu sen myös kuulemisen päivämäärästä. Sitten selvitykset ja tutkimukset. Keskustelemme niistä, joita tarvitaan työmme jatkamiseksi. Ennen sovimme viidestä selvityksestä. Saatte niistä listan. Sovimme myös, että kun nähdään noiden selvitysten kustannukset ja miten paljon rahaa vielä käytössä on lisätutkimuksiin, niin todennäköisesti helmikuussa jatkamme keskustelua muista selvityksistä. Sovimme myös, että käytännössä säännöistä valiokunnassa me lähetään puhemiehelle kirjeen. Siitä periaatteessa sovimme. Se annetaan kaikille valiokunnan jäsenille pian. Keskustelemme seuraavasta tapaamisesta kansallisen parlamentin kanssa uusille kollegoille tiedoksi, että tällainen kokous, ensimmäinen sellainen, oli helmikuussa tänä vuonna. Keskustelu käsitteli kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Selvä kokous. Tämä on ehdotettu ensi vuoden heinäkuuksi ja keskustelemme kohesiopolitiikkaa uuden sopimuksen puitteissa jonka myötä pääsemme harkitsemaan kaikkia tärkeitä asioita ja kokouksen sisältöä. Sovimme myös, että olisi ylimääräinen kokous valiokunnalle avoimien ovien päivien yhteydessä ensi vuonna 2010 avoimien ovien päivä ei so, sovi yhteen tavallisella tavalla, tavanomaisella tavalla, luonnollisella tavalla valiokunnan kokouksen kanssa, joten sen vuoksi on ylimääräinen kokous 4. lokakuuta, jotta voidaan tässä tilaisuudessa olla siinä osassa, jos normaalisti ollaan. Koordinaattorit tukevat ajatusta siitä, että vastataan positiivisesti herra Svenssonin kirjeeseen, että valiokunnassa olisi myös jäsen, joka vastaa sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisesta niin kutsuttujen seuraajien, valvojien, niin tämä otetaan takaisin. Valvojat seuraavat regivaliokunnan kunnan kannalta tärkeitä asioita. Sovimme, että ensimmäinen EPPn koordinaattorin ehdotuksesta olisi se, joka seuraa rajat ylittävien yhteistyöohjelmien toteuttamista. Ja tässä se periaatteessa oli. Haluaisin kertoa teille myös, koska mielestäni on hyvin tärkeää yhdessä konferenssissa, jossa olin mukana viime tiistaina väkivallan puolesta, oli konferenssi kohesiopolitiikan arvioinnista, evaluoinnista. On meneillään prosessi, josta teille on kerrottu, koska kuukausi sitten oli komissio täällä ja esitteli evaluointia, prosessia 2006 politiikoista ja keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa 500 ihmistä Varsovassa keskusteli kosiopolitiikasta ja sen evaluaatiosta. Minulle annettiin sitten viimeinen puheenvuoro ja sitouduin myös teidänkin puolestanne siinä mielessä, että tähän asti evaluointikeskustelu on käyty pelkästään asiantuntijoiden ja komission kesken – me alamme olla tässä mukana myös. Ei ole poliittista foorumia evaluointiin keskustelemisesta, että ne ei ole tapaa, mikä on tietysti hyvin, tulosten kannalta hyvin positiivista, mutta myös politiikan modernisoinnin kannalta tämä on ainutlaatuinen kokemus Euroopassa, mutta meillä ei ole poliittista foorumia sille. Joten itse asiassa olen samaa mieltä, että parlamenttirikivaliokunta erityisesti voisivat olla tällainen aluksi tällainen poliittinen foorumi, joten olemme enemmän mukana. Ei pelkästään tulosten sista keskustelemisessa, vaan voimme olla myös paikka, joka jakaa tietoa ja tukee tätä ajatusta, että kohesiopolitiikkaa evaluoidaan ja että se ajatus otetaan vakavammin ja käytetään myös päätösten pohjana tulevaisuutta ajatellen. Tässäpä se ja myöskin tuloksena keskusteluista, joita Klaus Klippin kanssa eilen käytiin ja joita myös tänään oli Luke van de Branden kanssa. Ja alueiden komitean puolesta haluaisin rohkaista teitä olemaan aktiivisempia täysistunnoissa näissä menettelyissä ilman puhujalistaa, miten päästikin puhumaan, että todellakin puhuisitte, että tuot sitten monitasoisen hallinnon osatekijät tai muut osatekijät, jotka mielestäni ovat tärkeitä riittyen muihin keskusteluihin ja politiikkoihin esille niin, että olemme näkyvämpiä asioissa, jotka ovat tärkeitä muiden politiikkojen kontekstissa, koska kuten itsekin sanotte usein, niin meidän täytyy katsoa, että politiikoissa otetaan alueellinen ulottuvuus ja monitasoinen hallinto vakavammin mutta sitä emme voi tehdä, jos keskustelemme siitä vain keskenämme. Meidän täytyy olla aktiivisempia muualla ja haluaisin, että ajattelette myös sitä, että miten paljon kollegoiden kanssa muista valiokunnista voitte jakaa tätä tietoa niin, että saadaan näitä asioita enemmän keskusteltavaksi parlamentissa. Niin, herra Fannist Lambert halusi vielä kommentoida. Excuse me, uh, uh, korte opmerking in, in de lijn van uw laatste. Niin, ihan lyhykäinen kommentti sen mukaisesti, mitä Jori tuossa totesitte. Tämän valiokunnan toiminta heijastuu täysistunnossa. Ajattelen tässä suullista kysymystämme. Haluaisin tuoda esille, että onneksi tämä nyt on esityslistalla me teemme selväksi, että me emme puhu pelkästään tästä epävirallisesta asiakirjasta, vaan politiikasta yleisesti ottaen ja EUn tulevasta kohesiopolitiikasta ja lähemmistä suhteista muille politiikan aloille. Meidän täytyy vielä määritellä tätä kysymystä enemmän. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä pääsi joulukuun täysistunnon esityslistalle ja rohkaisisin kollegoja osallistumaan tähän keskusteluun. Eilen luin tekstin nykyiseltä komissiolta. Ja siinä mielestäni annetaan vastaus. Tämä oli tällainen suuntaa antava ohjekirja, joka, joka näin. Olisi hyvä, että komissio ja sen kanssa voisimme käydä todellista keskustelua. Ja tämä olisi varmaan erinomainen hetki nostaa toimintamme profiili, aivan kuten toitte esillekin. Me todellakin saamme nyt työtämme mukaan täysistuntokäsittelyyn. Kenties voisimme ajatella muitakin tärkeitä hetkiä, jolloin voisimme kiinnittää huomiota työ, työhömme laajemmalti, esimerkiksi julkisten hankintojen osalta. Me voimme täällä ää, valiokunnassa tehdä aloitteen siitä, että näistä asioista käydään täysistunto-keskustelua. Lambert has just said. Lyhyesti siihen, mitä Lambert sanoi, koska nykyinen komission jäsen, joka komission ja uuden komission kanssa on suunnitelman mukaan, joka aiemmin tehtiin, on valmistellut uuden version eräänlaisesta orientaatioasiakirjasta tulevaisuuden politiikan kannalta, joka on laajennut siihen, mitä komissio sen huhtikuussa tänä vuonna esitteli, mutta tämä on epävirallinen paperi, tämä komission paperi. Se on henkilökohtainen, koska se on ainoa tapa, jolla komissio sen voi tässä vaiheessa sanoa jotain tulevaisuudesta, joten meillä tämä paperi on. Ja mielellämme jakaisimme se kaikkien kanssa, joten sihteeristä sen teille antaa jakeluun, mutta pankaa merkille, että se on henkilökohtainen komissio sen asiakirja, jota ei voi julkisesti jakaa virallisesti, koska komissio sitä ei ole hyväksynyt. Herra Goodmanis. Thank you very much. Uh, I really don't know what... Kiitoksia. No, en tiedä oikein mistä tutkimusta, tutkimusta eilen puhuitte, mutta yksi asia on minulle erittäin selvä. Me olemme budjettivaliokunnan näkökulmasta yrittäneet tutkia 2006 ohjelmointikauden raken, rahastojen täytäntöönpano ja myös uusien varojen täytäntöönpanoa 2007-2013. Me tulemme komissiolle valmistelemaan vastauksia saadaksemme tiettyjä kysymyksiä, mutta eräs seikka on erittäin selvä. Olen useissa valiokunnan kokouksissa kuullut, että tässä on paljon paineita parlamentin jäsenten suuntaan sen osalta, että nopeammin saadaan varoja liikkeelle – kysymyksessä on nyt se, että meidän täällä rekivaliokunnan puolelta täytyy todella tutkia sitä, millainen tämä tilanne on. Miksi tässä on niin valtaisia eroja eri jäsenvaltioiden välillä? Onko kysymys ohjelmista vai siitä, että jotkut ohjelmat eivät vain toimi, koska joskus nämä eroavaisuudet ovat neljän viisin kertaisia jäsenvaltioiden välillä. Ja tästä on kyllä todisteita, että kysymys ei ole pelkästään EU-byrokratiasta, koska jos kyse olisi byrokratiasta, niin eihän silloin olisi sellaisia maita, jotka voivat pärjätä viisi kertaa paremmin kuin naapurinsa. Tätä täytyy ehdottomasti tutkia ja ymmärtää, koska muuten meitä vain koko ajan pakotetaan tässä vapauttamaan varoja, mutta loppujen lopuksi me emme saa mitään todellista vastausta. Ja budjettivaliokuntahan tulee tuijottamaan pelkkiä numeroita, mutta sisältöä meidän täytyy katsoa täällä. Minä olen nähnyt tutkimukset kohesiorahastojen tehokkuudesta. Nämä no, tutkimukset ovat oikein hyviä, mutta näistä huonoista asioista ei puhuta yhtään mitään. Tämä on ehdottoman tärkeä tutkimus, jota me tarvitsemme. Muuten me, me lähdemme yhteen suuntaan ottamatta huomioon sitä, mitä kentällä todella tapahtuu. Kiitoksia, me voimme olla keskustella nyt, mutta voin sanoa, että älkää unohtako, että jos haluatte selvityksen, teidän pitäisi mennä koordinaattorin pakeille mutta täytyy vähän tietoa selventää, koska paljon on väärinymmärryksiä. Pyytäisin komissiota eh, tammikuun lopussa tulemaan budjettidataa esittämään tälle vuodelle. Ja tilanne kesäkuulta koskien vuosi 2006. Kohta yhdeksän sitten joka koskee yhteisten tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen susvetodi eräänten teollisuustuotteiden tuonnissa Madarelle ja Azoreille. Thank you, Mrs. Chairman. Um, duas breves notas apenas para partilhar convosco o... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan kaksi lyhyttä seikkaa. Ensinnäkin tulen esittämään tarkistusehdotuksen tähän esitykseen, koska tämä tarkistukseni on luotetaan vain tekninen ja tässä muutetaan se, mitä sanotaan raaka-aineista ja komponenteista, joka on täällä liitteessä kaksi ehdotuksessa. Tämän tarkistuksen tavoitteena on ottaa mukaan tähän luetteluun tiettyjä se, ö, tiettyjä koodi, tiettyjä sääntöjä, jotka olivat aikaisemmissa asetuksissa, mutta jotka jostain syystä eivät nyt ole mukana tässä ehdotuksessa. Eli tarkistuksen tarkoituksena, tarkoituksena on ää, tätä luetteloa, joka on täällä kakkosliitteessä, niin muuttaa. Ja sitten toiseksikin ää, tämä ehdotus, minä tästä keskustelin jo ää, toisen edustajan kanssa ja hänellä ei ollut mitään ongelmia tämän kanssa. No, toiseksikin siis halusin vielä sanoa, että tämä tarkistus ei millään tavalla vaaranna eikä puuttu näihin yksinkertaistamismenettelyihin, joita me tässä seuraamme nyt asentusten osalta, koska sääntöjen mukaisesti voidaan tehdä näitä tarkistuksia ja jos muut kollegat tämän hyväksyvät, niin tämä menee aivan normaaleja teitä pitkin sitten, eikä tässä tarvitse sen vaikeammaksi tehdä tätä asiaa. Tämä ehdotus on kuitenkin aika tärkeä. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että haluaisin hyväksyn tänne 46.1, 46.2, se on sama yksinkertaistettu menettely. Syy on se, että nyt on viisi tarkistusta ehdotuksiin. Ja ero on se, että nyt lähetän tarkistukset kaikille valiokunnan jäsenille ja teillä on 21 päivää aikaa reagoida, jos reagointia ei tule. Ymmärrämme, että proseduuri voidaan päättää ja mietinnön kanssa päästään eteenpäin ja hyväksytään. Jos ei muuta tästä ole muita kommentteja, Rova Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin nicht Schattenberichterstatterin, aber... Minä en ole varjoesittelijä, mutta herra Alvesin piti valitettavasti mennä lentokentälle. Hän pyysi tehdä selväksi hänen sen, että hänelle sopii niin kuin on ehdotettu. Thank you very much for this. We, we, we have... Kiitoksia paljon tästä. Täysi tuki myös varjosittelijöiltä, joten kaikki on ok. Voimme mennä kohtaan kymmenen. Ja herra Matsoni on täällä ymmärtäjäksi kanssamme. Kyllä, olkaa hyvä. Heti teille puheenvuorot, että aikaa, jos lyhyesti voisitte esitellä asian. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä lausuntoluonnos koskee vuoden 2008 vuosikertomusta petosten torjunnan alalla. Ja tässä on kolme kriittistä kohtaa. Luettelen myös muita huomioita ja ehdotuksia. Vuonna 2008 kertomus osoittaa, että jälleen kerran sääntöjen vastaisuudet ovat nousseet. Mutta tähän liittyy myönteinen asia, nimittäin rahoitusvaikutukset ovat laskeneet näiden raportoitujen petosten kohdalla EAKR ja ESR oli, niissä syntyi eniten sääntöjen vastaisuuksia. Tämä on kielteinen, kielteinen seikka. Toinen kielteinen tieto tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta vuoden 2008 budjetin täytäntöpanosta koskee sitä, että koheesiopolitiikan alla 11 prosenttia korvatusta määristä olisi pitänyt jättää korvaamatta ja 18 prosentissa tapauksista on todettu, että viivästykset olivat suuria. Yli kaksi vuotta on kulunut sääntöjen vastaisuuksien havaitsemisen ja raportoinnin välillä. Tietyllä tavalla voidaan pitää myönteisenä sääntöjen vastaisuuksien määrän lisääntymistä, koska se osoittaa, että tässä harjoituksessa mukana olevat viranomaiset ovat tehostaneet työtään, mutta toisaalta on todettava, että, että toiminnassa on puutteita ja meidän on tästä huolehdittava. Toinen kommentti, jonka halusin tähän lisätä, koskee sitä, että olemme nyt ottamassa käyttöön sitten uutta asetusta 2007-2013 varten pientä viittausta tilanteen parantamiseen on nähty. Voidaan siis toivoa, että tulevina vuosina tilanne paranee. Lausuntoluonnoksessa ehdottaisin budjettivaliokunnalle, että se pyrkisi vaikuttamaan enemmän komission tiedon annon toteuttamisen 16.12.2008 koskien hyväksyttävää virheriskiä. On tärkeää arvioida objektiivisemmin tätä on hyväksyttävä virheriskin määrittely on tärkeää. On myös, mer- on myös tärkeää, että jäsen valtioiden ja instituutioiden toimintaan puututaan niin, että ne parantavat menettelyjään valvonta menettelyissä niin, että saataisiin myös samankaltaistettua järjestelmää ja tätä kautta voitaisiin lyhentää, ilma, lyhentää säännönvastaisuuksien puuttumista. Viimeinen ehdotus koskee sitä, että määritteltäisiin paremmin sääntöjen vastaisuudet ja e- epäilyt petokset. Tähän, näihin asioihin liittyy juuri ne suurin osa niistä negatiivista seikoista, jotka olemme panneet merkille. Kiitoksia. We will vote on the... Muistuttaisin äänestämme mietinnöstä 25-26 tammikuuta kokouksessa. Tänään on keskustelut sitten 10. joulukuuta määräaika tarkistusten jättämiselle. Vasta. Eilen kävimme budjettivalvontavaliokunnassa keskustelua yhteyksistä petoksen, petosten virheiden ja epäsäännönmukaisuuksien välillä ja erittäin selvästi tuotiin esille se, että tietenkään me emme voi jättää huomiota sitä mahdollisuutta, että jotkut näistä virheistä mahdollisesti liittyvät petoksiin, mutta suoraa yhteyttä tässä ei ole. Ja tämä sanottiin hyvin selvästi myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa. 11 prosenttia liittyy petoksiin. Joten ensinnäkin haluaisimme ehdottaa esittelijälle, että tehtäisiin ero tässä petosten, epäsäännönmukaisuuksien ja virheiden välillä. Nämä ovat eri asioita. Ne saattavat olla yhteyksissä toisiinsa, mutta eivät välttämättä sitä ole. Toinen seikka on se, että tietysti kun me puhumme petoksista ja yksi parlamentin jäsenistä hyvin selvästi tämän toi esille. Jos petos on tapahtunut, niin ensinnäkin täytyy vahvistaa Olafia. Täällä ei ole mitään Olafista, mutta tämähän on Olafin ongelma, ei tilintarkastustuomioistuimen ö, työ. Ei sillä ole mitään tekemistä petoksen kanssa, joten epäsäännönmukaisuuksista täytyy, niiden ongelmista täytyy keskustella. Ja jos epäsäännönmukaisuuksia on, jos virheitä on, niin täytyy sanoa, että mahdollisesti – tämä voi luoda olosuhteet myös petokselle, mutta ensin meidän pitäisi mainita tässä Olaf, ja yksi jäsenistä sanoi, että pitäisi ottaa poliisin yhteyttä. Petokset ovat poliisin asia, Olafin ja poliisin asia, eivätkä tilintarkastustuomioistuimen tai komission heiniä. Ja tämä on toinen huomio. Ja tämän vuoksi meidän pitäisi siis todeta, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta asetus olisi hyvin selvä, säännöt olisivat hyvin tehty ja meidän pitäisi korostaa sitä, että virheiden, virheet ja epäsäännönmukaisuudet saattavat johtaa petoksiin. Ja jos petoksia huomataan, niin Olaf pitäisi silloin ottaa mukaan toimintaa. Tämä on aivan normaali menettelytapa. Joten kysymyksenä nyt on tässä se, että jos me keskustelemme yhteisen taloudellisten intressien suojaamisesta ja petoksen torjunnasta, onko se hyvin organisoitua vai ei? Toimiiko se vai ei? Toimiiko Olaf vai ei? Öö, saako sen toiminnasta hyvin tietoa? Jos halu, voisin tähän nyt kommentoida, niin joissakin jäsenvaltioissa rakennerahastojen todellinen ongelma on se, että menettelyt ovat aivan oikein, mitä virheitä eikä epäsäännönmukaisuuksia ole, vaan siellä on petoksia. Mutta kaikki on hyvin hoidettu. Ja samalla sitten poliisi astuu kuvioin mukaan ja joku mm, laitetaan vankilaan. Ei tätä pitäisi nyt sekoittaa näitä asioita keskenään. Joten haluaisin todella korostaa tätä. Tämä on meidän lausuntomme. Meidän täytyisi tehdä erittäin selvä erottelu petosten epäsäännönmukaisuuksien ja virheiden välillä ja sitten sanoa, että jotkut virheet ja epäsäännönmukaisuudet saattavat tuoda mukanaan sitten petoksia. Ja pitäisi antaa kaikki toimintamahdollisuudet Olafille niin, että se voi mahdollisimman pikaisesti toimia, koska jos reaktio on vikkelä, niin tästä saadaan sitten, muuten tässä tulee jos palautetta ei tule, niin siitä tulee vain lisää virheitä ja epäsäännönmukaisuuksia. Kiitoksia, herra Tremopoulos. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun puhumme petoksista, on aivan selvää, että meidän on oltava varovaisia ja tiukkoja, mutta myös oikeudenmukaisia niitä kohtaan, jotka tekevät työnsä kunnolla. Kuten tiedätte, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on osoittanut, että vuoden 2008 kauden, kaudelta havaitaan, että koheesiopolitiikka on yhä se alue, joka eniten kärsii virheistä. Esittelijämme esittää kolmannessa ehdotuksessaan että yksi, 11 prosentin varojen palautuksen virhetaso kohesio-ohjelmien osalta johtuu osittain raskaista hallinnollista menettelyistä. Vuoden 2008 vuosikertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin toteaa, että suurelta osin arvioitu virhetaso johtuu valittavuusvirheistä, jotka puolestaan juontavat juurensa kolmen seikkaan. Hankkeet tai edunsaajat eivät täytä erityisiä rahoitusehtoja tai toisekseen kilpailutussääntöjä on rikottu vakavalla tavalla tai kolmanneksen sellaisten kustannusten mukaanotto, jotka eivät ole korvauskelpoisia. Tämä yhteys on muistettava. Kaikkia sääntöjä ei voi pitää liian raskaina. Tämä on muistettava. Joidenkin riskialueiden, esimerkiksi julkisten hankintojen sääntörikkomusten osalta, komission ei pitäisi keskittyä ainoastaan valvontatyöhön, vaan jollakin tavalla sen olisi tehtävä ennaltaehkäisevää työtä jäsenvaltioiden ja alueellisen ja paikallisviranomaisten tasolla, jotta näitä sääntöjä osattaisiin panna täytäntöön oikein. Tilintarkastuomio istuman kertomuksessa sanotaan, että suurin osa näistä tapauksista, joissa virhe, virhetaso on korkea, löytyy kolmesta valtiosta. Haluaisin tietää komissiolta, mitkä ovat nämä kolme valtiota. Haluaisin, että komissio kertoisi täsmällisesti, mistä jäsenvaltiosta on kysymys. Mistä syistä ongelmia on aiheutunut ja onko ryhty, ryhdytty asianmukaisiin korjaamiin toimenpiteisiin. Toinen vastaus komissiolta tilintarkastus tuomioistuinen kommentteihin kertoo meille, että aluepolitiikka ja työllisyyspolitiikka sekä sosiaali- ja tasa-arvo asioiden osastot ovat julkaisseet kertomuksensa koskien hallintaa ja valvontaa. He ovat esittäneet nämä tulokset 545 ohjelmasta vuonna 2007-2008 vain 31 prosenttia näistä ohjelmista no, toimii tyydyttävällä tavalla. On siis selvää, että parantamisen varaa on reilusti. Sitten vielä toinen asia, jota on syytä korostaa tässä lausunnossa, josta keskustelemme. Se koskee jäsenvaltioiden käytäntöä, jonka mukaan eh, kulut, joita komissio ei ole hyväksynyt, korvataan toisilla kuluilla, joita ei myöskään voida ottaa käsiteltäväksi. Tämä kysymys olisi nostettava, halu, nostettava herralaisen, että komissio kertoisi, mikä osa näistä säännönvastaisista vastaisista kuluista on, on pois, poistettu vuoden 2000-2006 kaudella. Näitä tietoja toivoisin mielestäni. Niin nämä ovat välttämättömiä tietoja, joiden avulla voisimme parantaa tätä lausuntoluonnosta. Kiitoksia. Madame Kadenbach, please. Ja, herzlichen Dank, Frau Kallenba. Vorsitzende, ich glaube, äh, Anschluss an... Puheenjohtaja, liittyen edelliseen puhujaan tietysti pitää painottaa, että nyt mietintö ottaa esille paljon kysymyksiä ja haasteita komissiolle ja parlamentille, jotta voidaan varmistaa ja taata, että käyttöön osoitetut määrärahat äh, säännönmukaisesti sään, direktiivin mukaisesti käytetään. Tässä haluaisin Olbrichtin kanssa olla samaa mieltä, että sanavalintojen kanssa pitää olla hyvin varovaisia, ei pelkästään siksi, että, että oikeudelliset, juridiset merkitykset ovat oikein, vaan myöskin vaikutuksen kannalta. Mietinnön kyllä on se tehtävä ja tarkoitus esitellä, miten me rahat käytetään, ja sen pitäisi näyttää panoksensa siihen, että petostuksia torjutaan. Matkalla sinne on kuitenkin paljon todettu epäsäännönmukaisuuksia. Nämä epäsäännönmukaisuudet, joista kerrotaan, niin ovat oikeastaan joskus jo petostapauksia. Tässä täytyy tulla hyvin varmistaa, että nämä pidetään erossa toisistaan tarkasti nämä asiat. Ja tietysti sääntöjen vastaisuus tapauksissa. Systeme greifen und natürlich ist es tilanne on muuttunut ja tämä johtuu tästä valvontajärjestelmästä. Pyrkimyksenä on päästä eroon petoksesta, mutta sääntöjenvastaisuus tai virhetapausten määrän nousu osoittaa, että järjestelmä kyllä toimii, virheet ja säännönvastaisuudet kyllä huomataan. Haluaisin nyt kiittää esittelijää. Voin suurilta osalta olla yhtä mieltä kanssanne, mutta minulla on vielä yksi kysymys. Siihen viitattiin, kun puhuit puhuttiin sääntöjen vastaisuuden luokittelusta, sitä puhuttiin tänäänkin ja sanottiin, että määritelmien olisi oltava tiukempia ja täsmällisempiä. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että jäsen valtiot, joita koskee kaksi kolmasosaa sääntöjen vastaisuuksista, niiden pitäisi kohdata tilannetta, koska jos määritelmät olisivat selkeämpi, niin se olisi helpompaa edelleen. Olisi edistettävä järjestelmien harmonisointia. Hieman on jo päästy eteenpäin, mutta nyt on todella inf- harmonisoitava järjestelmät niin, että tilanteita voidaan verrata toisiinsa. Markus Pieper. Ähm, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän voimme määritellä erilaisia käsitteitä haluamme mukaisesti, mutta esittelen asiakirja on oikein hyvää. On aivan totta, että meidän täytyy tehdä nämä eroavaisuuksia, eroavaisuudet, mutta on aivan totta, että meillä on epäsanomukaisuuksien edustavat 11 prosenttia rakennerahastoista, jossa ne ovat suurimpia. Jos tarkastellaan näitä epäsäännönmukaisuuksia, niin kolme jäsenvaltiot ovat pääsäännö, pääsääntöisesti vastuussa ja nämä maat on jo nimettykin ja tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta, kun ne on nimetty. Tässä on tiettyä toistoa nyt. Ja meillä täytyisi olla rohkeutta tuoda joitakin asioita esille, jos kerta toisensa jälkeen asiat näyttävät menevän vikaan, niin ei kaikkia 27 jäsenvaltiota pitäisi tiukemmilla säännöillä rangaista, vaan komission pitäisi olla yhteydessä näihin kolmeen jäsenvaltioihin, kolmeen jäsenvaltioon ja miettiä, millä tavalla niitä voitaisiin auttaa niin, että voitaisiin parantaa tilannetta. Ei tässä pitäisi soveltaa näitä tiukempia sääntöjä kaikkiin 27 jäsenvaltioon. Kenties voisimme olla tehokkaampia kehittämällä erityisiä valvontamekanismeja niille maille, jotka tässä nyt säännönmukaisesti itsensä kiinnittävät huonolla toiminnalla huomiota, joten minä haluaisin tehdä näiden linjan mukaisen tarkistuksen. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Yksi asia vielä, jos itsekin voisin käyttää nyt valiokunnan jäsenenä puheenvuoron. Mehän puhumme tässä mietinnössä petoksesta ja pitäisi olla erittäin selvää, että meidän pitäisi ottaa esille myös jäsenvaltioiden oikeuslaitoksen laadun laatu, koska monissa uusissa jäsenvaltioissa, kun petostapauksia on, niin tämä liittyy myös siihen, miten heikkoja oikeusjärjestelmät ovat. Ja tässä politiikan näkökulmasta kenties. Meidän pitäisi tässä todellakin viitata läpinäkyvyyteen, avoimuuteen. Se on erittäin tärkeää. Ja jos on sellainen järjestelmä, joka tekee politiikan hallinnoinnista hyvin selvä ja läpinäkyvä, niin silloin petosten määräkin pitäisi olla alhaisempi. No, me odotamme nyt lopullista mietintöä. Äänestämme tammikuussa. Nämä jakollekat, jotka haluavat esittää tarkistuksia tähän tekstiin, heillä on nyt viikko aikaa, eli 10.12. kello 12 keskipäivällä siihen asti on aikaa. Haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita ja korostaa sitä, että nämä puheenvuorot mielestäni sopivat kaikki yhteen sen lausuntoluonnoksen kanssa, jonka olen itse ehdottanut ja esittänyt. Ja halusin todella esittää laajoja ja yleisiä kommentteja niin, että tätä voidaan vielä rikastuttaa niillä kommenteilla, joita jäseniltä tulee, joita tästä keskustelusta on tullut. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, ettei mene aikaa tähän, mutta haluan todella korostaa, että kaikki puheenvuorot kyllä sopivat omien pyrkimysteni kanssa yhteen, niin kuin ne olen lausuntoluonnoksessani niin ilmaissut. Odotan tarkistusehdotuksia puheenvuoron käyttäneiltä kollegoilta niin, että voidaan vielä täsmentää tätä lausuntoluonnosta, jonka esitämme budjettivaliokunnalle. Kiitoksia. We can close this point we are... Kiitoksia. Ymmärrän, että voimme siirtyä kohtaan 11, joka koskee Euroopan investointipankin vuosikertomusta ja luonnon Lausuntoluonnoksen on valmistellut Konstantse Kreel. Teillä on puheenvuoro. Nyt minun ei pidä puhua virheistä ja petoksesta, vaan, vaan puhua siitä, että Euroopan investointipankin vuosikertomuksen osalla saamme tietoa siitä, miten tämä pankki kohesiopolitiikkaa niiden rahojen lisäksi, jota meillä on jäsenvaltiossa tietyissä asioissa käytössä, niin sen lisäksi niitä tukee luotoilla. Ja ainoa huomio, joka mietinnössä on negatiivinen, on, että mietintä on hyvin yksityiskohtainen, mutta kohesiopolitiikasta suhteellisen vähän sanoo, vaikka yli 40 prosenttia lainanannosta menee konvergenssialueelle – ja vaikka Euroopan investointipankin sitoutuminen ja toiminta on viime aikoina koko ajan lisääntynyt kohdistuspolitiikan politiikan tukemisessa ja tulevaisuudessakin näin varmaan on, niin erityisesti kun otetaan huomioon talouskriisi, niin ei B, hän lisää miljardeja antoi lisää käyttöön ja sen vuoksi kernaasti tällaisena ärsykkeenä tälle valiokunnalle, se ei ole osa tätä mietintöä, mutta tällaisena kehotteena valiokunnalle se, se että eikö kutsuta Euroopan investointipankki tänne valiokuntaan niin, että se sitten voisi kertoa yksityiskohtaisemmin toiminnastaan. Mietinnössä se minulla on mukana. Siinä minua kiinnostaisi myös se, että miten tämä riskienjakorahoitusväline Risk Sharing Financial Facility toimii ja minulla on suuri intressi siinä, koska mehän kaikki tiedämme, että Euroopan investointipankki on tässä kovasti mukana. Mutta käytännön kokemuksia ei vielä ole. Eli jos tässä olisi mahdollisuutta EIPn edustaja saada kutsuttua niin se olisi varmaankin hyvin hyödyllistä. Olen yhteensä sitä mieltä, että EIPn työ tukee meidän työtämme hyvin, hyvin ja juuri se kysymys pk tukemisesta lainoilla, luotoilla, se on hyvin hyödyllistä ja edistyksellistä ja mielestäni se on jotain sellaista, kun ottaa huomioon meidän politiikkalähestymistavamme EU-ssa, niin se sitä tukee vahvistaa. Ja siis hyvin lyhyt, tämähän on vain lausunto, se on hyvin lyhyt, mutta positiivinen lausunto eip pankista ja kertomus tämä on. Tämä ehkä riittää sitä kertaa, jos kollegoilla on täydennyksiä ja haluaisit niitä tehdä, niin sydämellisesti tervetuloa niin tekemään. Katsotaan sitten vielä. Eikö tähän voida ottaa lisää asioita yhteistyössä nyt sitten muiden keskustelujen kanssa, joita tänään on ollut. Olen, olen jännityksellä odotan kollegoiden huomiota. Very much. Yeah. Shankel. Kiitoksia. Sitten edustaja Shankel. Thank you very much. As the shadow to support... EPP-ryhmän varjoesittelijän sanoisin, että pidän hyvänä lausuntoa. Hän on tehnyt kattavan ja tasapuolisen dokumentin. Voimme olla kiitollisia myös siitä, että sopimus 16.19 artiklan saan antaa enemmän eh, ulottuvuutta nopeammalle päätöksenteolle EIBssä, jota tarvitaan aina aikoina kipeästi. Kaikki varmaan tietävät, että tässä vaiheessa finanssisektorin myrsky on tullut myös eh, reaalitalouteen. Tällä on ollut siinä dominovaikutus Siinä sitten näytetään lamaa ja paljon työpaikkoja, yrityksiä menetetään. Alkusyy on tietysti se, että reaalitalous ei saa luottoa. Ja paljon viitteitä on siitä, että liiketoimintasuunnitelmia ei ole toteutettu pelkästään luoton saannon puuttumisen vuoksi. Tähän liittyy se, että hyvät liiketoimintasuunnitelmat eivät toteudu, koska huonoja sellaisia on niin kutsutun buumin aikana rahoitettu. Ja tässä vielä nyt sitten tilanteen korjaamisessa on varmaan suuri rooli. Maaliskuussa tuli erityispaketti pk-yrityksille, jotta kriisi voitiin vastata. Tämä on se tärkeä asia. Se, mitä haluaisin varmistaa, on se, että on tarpeeksi näiden luottojärjestelyjen toteuttamista EIPltä – niille, jotka sitä haluavat. Eli kaupat, pienet yritykset, paikalliset pk-yritykset, jotka yli 100 miljoonaa työpaikkaa vastaavat eu Ja olen huolestunut. On viitteitä siitä, että näin ei aina tapahdu. Ja olen kaksinkertaisesti huolestunut, että tietyt yksityiset pankit, ehkä jopa käyttävät EIP-rahoja, parantaakseen taseitaan. Tätä täytyy katsoa ja ryhtyä toimiin, koska näin näyttää käyvän. Haluaisin myös EIPtä kiittää yhteiskuntavastuutosta aika pienet ponukset ja aika suuret pääomaasteet verrattuna yksityispankkeihin, jotka ponusjärjestelyillään ovat aiheuttanut paljon mullistuksia tai tätä rauhoittamuutta, jossa nyt ollaan. EIP sitten antoi 12 miljardia noin tähän niin kutsuttuun tietokolmioon. Tutkimus, innovaatio, koulutus. 2,6 miljardia ja muitakin summia. Jos haluamme olla tehokkaita, täytyy enemmän antaa innovaatioon, koska innovaatiotasolla tulo, saadaan etuja, ei koulutus- ja tutkimustasolla kolmien osista. Lopuksi haluan vain sanoa, että Grealin pointit ovat täysin oikeat. Olen samaa mieltä hänen kanssaan. EIPn tunnustuksen antamisesta sille ja lisätuesta. Erityisesti rakennerahastojen osalta maissa kuten Puola vaikuttavat ovat hyvät. Se on nyt katalysti, kun rahoitetaan erilaisia eh, energia-aloitteita, erityisesti maantieteellisesti huonommassa asemassa olevilla alueilla. Lopuksi haluan sanoa, että minä jätän paljon pieniä tarkistuksia, jotka täydentävät mieluummin kuin muuttavat näitä erinomaisia näkökohtia, jotka Ravo Freel otti esille. Kiitoksia. Goodmanis. Herra Goodmanis. I would like to emphasize the article 36 of... 36 artiklaa haluaisin painottaa asetuksessa koskien kohesiorahasto. Neuvoston asetus 1083-2006 vuodelta EIPn osallistuminen ja EIFn osallistuminen kohesiirahastoon, ei pelkästään kohesiirahastoon, aluekehitys myös, sosiaalirahasto. Kirjoitetaan, että EIP ja valtioiden pyynnöstä osallistuu kaikissa vaiheissa. Operationaaliset ohjelmat, myöskin operationaaliset puitoohjelmat, pääprojektit, myöskin rahoittaminen, PPP-projektit, järjestäminen, tarjoaminen rahoituksessa. Haluaisin sanoa, meidän näkökulmastamme katsomme näitä pank- meidän täytyy katsoa pankkiaktiviteetit niissä, kun EIB on ollut osassa välittömästi EIFn kautta. Eikä ole esimerkkiä, että EIBn kanssa jotkut maat olivat kirjoittaneet sopimuksen, EIF siis tarkoitan, joka auttaa eri tavalla näiden rahojen houkuttelemisessa myöskin lisää takoita jo, joissakin tapauksissa pestä, mutta meidän näkökulmastamme on vain yksi intressi tapauksissa, kun näin on käynyt. Onko projektin täytäntöönpano parempi kuin tapauksissa, kun näin ei ollut käynyt? Ja tämä on tärkeää meille ymmärtää, koska jos se on tehokasta, ja missä ohjelmissa se on tehokassa, missä maissa ei, missä, mitä efektiivisyyttä se antaa meille lisää välineen pyytää EIPeltä aktiivisempaa tukea näissä ongelmissa, koska muuten ei ole helppo tehdä ehdotuksia. Onko se hyödyllistä vai ei? Ja tämä on ainoa tapa, miten minä meidän alueellisesta näkökulmasta näkökulmasta, niin vaan meidän pääintressi. Jos se on hyvä parempi kuin ilman EIBIF, niin sitten on tarpeen ryhtyä omiin toimiimme koskien komissiota ehdotuksia tehdä enemmän implementointiin näitä rakenteita, kun näitä äh, rahoja houkutellaan. Mutta näin ei voi tällä hetkellä tehdä. Pankilta voimme pyytää tätä tekemään. Ei osoittamalla asiakkaat, mutta antamalla tilastoja ja käyttöön ja saisimme sitten enemmän tietoa siitä. Very much, Mr. Goldmanis. no other uh, request. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. Omalta osaltani haluaisin jotain hyvin lyhyesti tähän todeta sen, mitä Konstanse Kreiltä tässä juuri ehdotti, eli että meidän pitäisi kutsua EIP ja EIF tässä mukaan. Tämä oli hyvä ajatus, koska viime vuosina nämä eurooppalaiset rahoitusinstituutiot ovat kohesiopolitiikkaan lähteneet hyvin voimakkaasti, ei pelkästään lainojen lähteinä, koska kansallinen yhteisrahoitus tulee osittain tältä EIP-perheeltä vaan myös teknisen tuen antajina. Ja olisi hyvä, että nämä olisivat nyt tässä mukana. Tässä on kysymys Euroopan investointipankista, Euroopan jälleenrakennuspankista ja Euroopan neuvoston pankkijärjestelmästä. Ne ovat tässä olleet mukana. Ja olisi hyvä, että ne kutsuisimme tänne seuraavaa kertaa varten. Kiitokset Konstanse. Tässä määräaika on 10. Äh, tam, äh, joulukuuta ja tammikuussa äänestämme tästä mietinnöstä. Haluaisitko vielä lisätä tähän jotain? Ei, selvä, kiitoksia. Voimme siirtyä siis kohtaan 12. Lambert van Nistelrooyn mietintö synergian soveltamista tutkimuksen ja innovaatioiden välillä. Ole hyvä. it ehm, is work in progress. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tämä työ on vielä kesken. Se on tässä valiokunnassa mukana, ei niinkään tämä mietinnön muodossa, johon voidaan tehdä tarkistuksen, vaan se on oikeastaan vain ensimmäinen askel. Pyrimme nyt määrittelemään suuntaviivoja tavoitteiden suhteen ja ehm, hahmottelemaan ehm, tulevia mm, tulevaa työtämme tulevien kuukausien aikana. Tulevina kuukausina varmaankin voitte odottaa nyt todellista mietintöä. Nyt on kyseessä työtäntöpana kertomus. Se on laajempi kuin oma mietintö, valiokunta mietintö, jonka hyvin tunnette. Täytäntöpana kertomuksessa kyseessä on jo olemassa oleva hyväksytty lainsäädäntö, Euroopan unionin säännökset. Ja nyt tavoitteena on juuri pohtia täytäntöönpanoa. Onkin kiinnostavaa katsoa, kuinka voimme paneutua aluepolitiikkaan, joka on toki alue, jonka hyvin tunnemme. Kuinka saamme aikaan synergiaa muiden te- sektoreiden kanssa, tutkimuksen ja kehityksen kanssa muun muassa, ja kuinka voidaan rohkaista tiettyjä ohjelmia niin, että PK-yritykset muun muassa niistä voivat hyötyä. Tämä on kiinnostavaa, koska aikaisempien ohjelmien aikana totesimme, että oli vaikeaa ottaa huomioon synergiaa. Muistutan teitä joistakin aikaisemmista asiakirjoista esimerkiksi seitsemässä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma. Siinä viitattiin alueellisiin puitteisiin tie, tiedon alalla. Ja tässä yhteydessä otettiin huomioon alueellinen ulottuvuus. Tämä on aika kiinnostavaa. Nyt pitää katsoa, mikä tilanne on. Katsoa, kuinka töissä on edistetty. Kyseessä on siis ikään kuin analyysityö, jonka kautta voimme havaita, kuinka tilanne on kehittynyt. Tässä tarkastellaan komission tavoitteita, mutta tiedämme, että tieton pohjautuva talous ja kilpailukyky ovat prioriteetteina. Sitten voidaan katsoa, mitkä siteet niillä on muihin tavoitteisiin. On hyvä todeta, että lähestymistapa on kokonaisvaltainen alueilla ja kaupungeilla, kaupunkialueilla – Tämä kertomus, joka perustuu olemassa olevaan säännöstöön, sen tarkoituksena on täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Tehän tiedätte, että meillä on strategisia puiteasiakirjoja, jotka ovat eri jäsenvaltioiden laatimia. En nyt halua niitä kaikkia viitasekirjoja tässä kuvailla, mutta uskon, että voimme kuitenkin ottaa huomioon Euroopan komission kertomukset ja katsoa, millaisia myönteisiä esimerkkejä voidaan ottaa huomioon. Sitten on tietenkin kysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Ensin on analysoitava tilanne, on pohdittava, toimiiko kaikki hyvin, voidaanko korostaa innovaatiota, onko todellista lisäarvoa. Tutkimuksen alalla erityisesti tutkimus on, luo yleispuitteet, tutkimuksen ohjelma on tämä kokonaisuutena on ihan free floating intelligence, tiedon, tutkimuksen vapaus on tässä kyseessä. On siis kiinnostavaa pohtia näitä suuria linjoja. Kun korostetaan innovaatiota ja tuotteita, niin voidaan todeta, että tähän liittyy myös alueellinen ulottuvuus. Tietenkin lukuja on analysoitava ja Nähdään, että seitsemänteen ohjelmaan liittyy investointeja, mutta on myös 86 miljardia euroa, jotka on myönnetty jäsenvaltioille liittyen tietoon pohjautuviin tavoitteisiin, jotka yleisesti ottaen ovat yhteensopivia seitsemännen puiteohjelman päätösten kanssa – Tätä pyrin nyt analysoimaan ja tietenkin kuvailen teille tilanteen mietinnössä. Mutta haluamme mennä vielä pidemmälle. Mietinnössäni on kaksi osaa, ensinnäkin analyyttinen osa ja toisessa osassa voidaan vielä mennä jotenkin eteenpäin ja katsoa millaisia, millaista oppia voimme ottaa ja uusia käytäntöjä. Voimme katsoa, onko muodostunut klustereita Eurooppaan. Tiedän, että Ranska ja Iso-Britannia eivät välttämättä sovella samanlaista filosofiaa tähän asiaan. On olemassa alueellisia yhten, yhtymiä, e, eri, erikoistutaan eri asioihin eri alueilla. Toisilla on toisenlainen lähestymistapa ja tavoitteet ovat toisenlaisia. Pyrin panostamaan kaikkeen tähän, panautumaan tähän ja katsomaan kuinka se näkyy sääntelyssä ja aluepolitiikassa. Meillä on varmasti kaikki mahdollisuudet saada aikaan todellista lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Pyrin kaiken tämän kuvailemaan mietinnössäni ja uskon, että on myös tärkeää, että meillä on pitkän tähtäimen tavoitteet, millaista synergiaa voidaan saada aikaan niin, että että saamme rakentavaa työtä aikaiseksi. Olemme tietoisia siitä, että rakenne- ja aluepolitiikka eivät välttämättä johda sinänsä tuloksiin, mutta jos aluepolitiikasta annetaan varoja esimerkiksi tutkimuspolitiikalle, niin tästä tuloksena on uutta politiikkaa. Uskon, että sääntely ei välttämättä ole aivan asianmukaista ja pyrin antamaan esimerkkejä Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta äh, katsomaan, mitä tietyissä maissa tapahtuu myös uusissa jäsenvaltioissa. Tavoitteena on siis tietää, mitä tapahtuu ja luoda perusta perusteelliselle sisältö koskevalle keskustelulle. Ja määritellä politiikat ja rahastot, jotka tähän liittyvät. Tässä tällainen yleisluontoinen kuvaus. Yksityiskohtia minulla toistaiseksi ei vielä ole. parlamentin ITRE-valiokunta on osoittanut tiettyä mielenkiintoa tätä, kertomusta, tätä mietintöä kohtaan ja on pohdittava, kuinka voimme tehdä yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välillä. Varmasti meidän valiokunnallemme on oma roolinsa, koska nämä ovat meidän val- toimivaltuuksia koskevia asioita. Toivon, että tuette minua ja tässä kaikki tällä kertaa. Jan Olbricht. Jan Olbricht. Haluaisin tässä Haluaisin tässä korostaa sitä, että kun vertailemme emme pelkästään tavoitteita, vaan myös menetelmiä, niin haluaisin muistuttaa tässä, että Lissabonin strategia alun perin, perust, alun perin perustui avoimen koordinointimetodiin. Eli siis se perustui kansallisiin näkymiin. Kohesiopolitiikka puolestaan perustuu uudelleenjakometodiin ja kiintiöiden määrittely jäsenvaltioille BKT-apuvälineenä tässä. Tutkimus perustuu siihen, että uudelleenjako keskittyy Brysseliin ja tietysti tässä on myös mukana asiantuntijuuskriteerit. No, suuren mielenkiinnon kysymys on sitten tämä välinen alueelliset vaikutukset. Kohesiopolitiikka, joka tuli nyt tutkimussektorille hyvin äskettäin ja tietysti tutkimus näistä alueellisista vaikutuksista. Me tiedämme suurin piirtein, miten tämä homma toimii. Ja suuntauksena on vahvistaa tutkimusta. Mutta haluaisin nyt tässä ehdottaa aina esittelijälle, että ei pelkästään analysoitaisi sisältöä ja tuloksia, vaan myös täytäntöönpanoa ja alueellisia vaikutuksia. There's no other person that would like to take... Muutkaan eivät halua puheenvuoroa, joten mielestäni voimme päättää keskustelun ja haluan Lamberia kiittää kovasti alustuksestaan. Toivottavasti tulee hyvä mietintö. That we, that I... Suunnitelma saattaisi olla se, että mietintö tulee. Loppuäänestys olisi maaliskuussa. That's a good idea. But it's such an extreme... Hyvä ajatus. Mutta tämä on niin erityisen tärkeä mietintö, koska se tulee hetkellä, kun kaikki miettivät kohdisen politiikan prioriteettia myös tulevaisuuden kannalta ja voimme sitten selvästi näyttää, miten tutkimusagendaan annamme panoksemme eu vielä tässäkin vaiheessa tai jo tässä vaiheessa. Ja nyt seuraava kohta on muut asiat. En tiedä, haluatko joku tässä asiassa kohdassa ottaa asioita esille. Jos ei, niin yksi tieto vielä. Eilen ja tänään jotkut ihmiset mainitsivat Eurooppa, Eurooppa 2020-dokumentin, jotta komissio virallisesti valmistelee. Ja se on internetissä saatavilla julkista kuulemista varten lausuntokierros kestää tammikuun puolivälin asti, mutta eh, ne, jotka haluavat reagoida yks, yksittäin, jos teette sen ennen joulua, niin sitten on mahdollisuus siihen, että sillä olisi todellista vaikutusta. Jos teette sen tammikuussa, niin saattaisi olla, kun tietää nämä proseduurit, niin tiedät, saattaa olla liian myöhä. Haluaisin rohkaista teitä kaikkia lataamaan tämän raportin sen lukemaan. Se on raportti, jossa ei mainita hallintojärjestelmiä Joten on tavoitteet, jotka kaikki jamme, mutta emme tiedä, miten ne voidaan toteuttaa. Joten te kommentoi sitä, miten aluepolitiikasta voi tulla pääosa hallinno, hallinnosta. Jos tämän panoksen syyn voi antaa, niin se ehkä kannattaisi tehdä. Nyt viimeinen kohta, joka on seuraava kokouksen aika, maanantai ja tiistai 25-26 tammikuuta.